Okay, colleagues. First of all, my... Kollegat, ensinnäkin pyytäisin anteeksi sitä, että olen myöhässä. Ja nyt haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan esityslistalla, eli kerron teille koordinaattorien kokouksesta. First of all, on the... Ensinnäkin esittelijöiden nimeä, nimeäminen asetusehdotus, jolla luodaan puitteet satamapalveluihin saatavuudesta ja satamien rahoituksesta st ryhmältä otetaan tähän esittelijä. Sitten toinen mietintö, joka liittyy direktiivin 30 toteuttamiseen, siis tienvarsitarkastukseen, siitä ei päätetty mitään, tai päätettiin, että siinä ei toimia, toimita. Sitten äh, taloushallinto liittyen maihin, joilla on vakavia taloudellisia ongelmia. Siitäkin päätettiin, että ei toimita julkilausumaa satamista, siitä ei toimita ja sama pätee EU-strategiaan ilmastonmuutokseen liittyen. Siinäkään emme aio tehdä mitään. Koordinaattorit päättivät kirjeluonnoksesta reaktiona IMKON pyyntöön lentomatkustajien oikeuksista ja tämä mahdollistaa IMKOlle sen, että he voivat tulla keskusteluihin mukaan, mutta heillä ei ole mitään neuvotteluoikeuksia lopullisessa trilogissa. Sitten talousvaliokunnan kirja, jossa pyydetään, että kilpailupolitiikan työryhmään meiltä lähtisi joku mukaan ja suositus olisi se, että varapuheenjohtaja Rike on meidän henkilömme tähän tehtävään delegoidut säädökset. Tätä on EPPn koordinaattori pyytänyt ja päätös oli se, että sihteeristö kierrättää muistiota ja me käymme koordinaattorien kesken keskustelua delegoitujen säädösten toiminnasta seuraavassa koordinaattorien kokouksessamme. Koordinaattorit myöskin huomioivat uutiskirjeet 12 ja 13 ja sitten lentorajoituksista me kuulimme ehdot, esityksen DG Mövin edustajalta. Eli tämä oli koordinaattorien kokouksesta. Sopiiko tämä kaikille? Hyväksytty. Kiitos. Next item. Let me just get my... Seuraava kohta, kunhan tässä saan paperit järjestykseen. No niin, nyt äänestetään ensinnäkin ajopiirturi, sopimuksen hyväksyminen, Rova Tikau. Tarkistammeko ensin että koneet toimivat. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Rauha Herzog, hänellä ei ole korttia. Onko joku muu? Kyllä minä sinun, sinut näin, Edit. Eli nostat sitten peukalon pystyyn. Että S, ja varmistamme sen, että SD ei ylitä kiintiötään. Eli ensimmäisenä. Council Regulation 3821 on recording equipment in road transport. Eli ajopiirtosopimus Asetus 561 2006 käsittelen pikaa. Äänestys alkaa. As everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä ääni. Eli onnittelut Silvialle. Seuraavaksi Vilsin lausunto. Niin kyseessä on siis lausunto bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin muuttaminen. No niin, tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä hyvin alkoi. Eli äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. 22 puolesta 14 vastaan. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö hyväksytty. Sitten 79, 80, 81. Nämä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 93, 94, 95 ja 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 97. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus sata. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Seuraavaksi on tarkistus 110. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111, 112, 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 116. Äänestys alkaa. Oot kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 117. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 119 puolesta vastaan uudestaan puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 119. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissitarkistus 2 terveydeksi hertoa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 7. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Eli sitten 147. Eikö hetkinen, kompromissi 4 ensin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. 146. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Hyväksytty. 148 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 149, 150 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Taisi mennä. Taisettiin hylätä, mutta tarkistetaan. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154, 155, 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160-161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162, 163 raukeavat. 165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 vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. 182, äänestys alkaa. SNDllä on yksi ääni liikaa. Nyt meni oikein. Äänestys päättyy. Hylätty. 183, 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta 191 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, tarkistus 12, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus 22 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Closed. Rejected. Comprom- Hylätty. Kompromiss kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Everybody voted. Yes. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 32. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissitarkistus 9. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan Äänestys alkaa. Ehkä liberaalit muuttivat mieltään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta. Ei kun se raukeakin. 42 puolesta vastaan. Tarkistetaan 42 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 43, 44, 45, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta, niin siis se hylättiin joka tapauksessa, Mathieu. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 52. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50 raukeaa. Sitten 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 56 kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 55 puolesta vastaan. Tyhjää. Uudestaan. Eli puolesta 55 vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan se kuitenkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 65, 66 ja 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72, 73, 74, 75, 76 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa näistä viidestä tarkistuksesta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta 6 vastaan, yksi tyhjää, niin eli hyväksytty. Onnittelut Vilsille. Next one is... Seuraavaksi herra Kramerin Oletteko valmiita? Yritän saada paperin järjestykseen. Kramer aloitteen tarkistus kahdeksasta Rova Bilbao. Oletteko valmiita puolesta vastaan tyhjää hyväksytty? Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kymmenen puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksyt. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Regi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan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 tyhjää hyväksytty. Regi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 21, äänestys alkaa. Everybody voted, yes. vote is closed. Oletteko äänestäneet, äänestys on päättynyt. Ja se on hylätty. Äänet menivät tasan 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 23. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Äänet menivät tasan. 25 puolesta vastaa tyhjää. Tarkistetaan sekin. Odotetaan samaa tulosta. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Kohdalta regi 5. Kahdessa osassa ensimmäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentä. Sosiaalisten äänestyskone meni rikki. Liberatski puolesta vastaan tyhjää Kamika 31 puolesta vastaan tyhjää Hyväksyttä. 33 kohta kohdalta kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. The Backer koska ensimmäinen osa kaatui puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 32. Äänestys alkaa. Everybody voted. Vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 lisäyksenä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 44, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 49. Everybody voted. Vote is closed. And it's rejected on... Hylätty, koska hänet menivät tasan. 50 tikkaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51. Sulle tarkistus Kramerilta. Intermodaalisuus lisätty. Vastustaanko? Tarkistusta ei. Sullisesti tarkoitettuna puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59-60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62 Bilbao puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Regi 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusikymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanko tarkastaa 68 Bilbaa oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77. sen tarkastettu kohjen tarkistusta vastustetaanko ei. Tarkistettu tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää tarkistaa 83. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 24 puolesta vastaa. Hyväksytty. Regi 4 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Regi 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 The vote is closed. 35. 35 ääntä puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää hyväksytty. Onnittelut, herra Kramer. Next one is Mr. Kushieris. Report, the draft report on the proposal for a directive ehdotus muuttavaksi direktiiviksi 92 vuodelta 2011 tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi. Lähdemme liikkeelle tarkistuksesta 21 Kramerilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tässä sinun tarkistuksia tulee montakin. Sitten Wills 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. 23 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 24-25 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 Wilsilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 27 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä ilmeisesti sama enemmistö, mutta tarkistetaan, koska tulos on aika tiukka. 28 siis. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 29 ja 4, ne ovat identtisiä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys 30. Ensinnäkin esi, koko teksti ilman sanoja The Social Impact and ja sitten jälkimmäinen osa, jossa nämä sanat ovat mukana. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan ne äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Eli jälkimmäinen osa. Siinä ei ole enää mitään järkeä. Eli nyt siirrymme 31 ja 32 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistus viisi esittelijältä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 34. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37. Meidän Shall-sanoista kiistellään puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä seitsemän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40-41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 42. Ilmeisesti se on hylätty, mutta äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se hylättiin. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 46 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 48, 50, 51 yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 47, 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämänkin koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasatuloksella 51-52 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60-62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 63. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 64, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme koneäänestyksellä tämän. En ole täysin varma. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 67 ilmeisesti hyväksytty. Mutta tässä hieman EPPn siipi näyttää väsyneeltä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta. 68 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten liitteet 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä 71. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 75 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 78, kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Jälkimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksy, hylätty. 11, puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneäänestyksellä. Tarkistuksen 11 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 ja 17 raukeavat, eli 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 34 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjiä ääniä, eli hyväksytty. Onnittelut herra Kusierille. Just Costis, you have the hearing now. Ja nyt siirrymme kuulemiseen. Pieni tauko, että saamme ihmiset asetettua paikoille.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 Okay, colleagues, if I can try and keep us to time, it would be a... No niin, kollegat, jos nyt jatkamme kokousta. Eli meillä on pienimuotoinen kuulemistilaisuus puhdasta energiaa liikenteen alalla – Ensinnäkin puheenvuoron käyttää Onidi komissiosta. Ja sen jälkeen sitten esityksiä Kristi maaliikenteen foorumista. Ja sitten Match, toivottavasti äänsin oikein, NGVA Europesta. Ja sitten Ziolek, vety, polttoaine, järjestöstä, sitten Record Flag Allianceista ja Doletsi Euroopan autovalmistajien liitosta. Se on ensimmäinen paneeli. Sitten on kysymyksiä ja vastauksia ja sitten aloitamme toisen paneelin. Siellä on Laros, Washburnin teknologiaformilta, Hiljet, kansainvälisestä tieliikenneliitosta, Guida, kansainvälisestä julkisen liikenteen liitosta ja haun Euroopan kaupunkien ja alueiden verkostosta. Ja sitten Martens, Mesola on raha, eli Euroopan investointipankin edustaja. Eli ensimmäisenä on IDI komissiosta viisi minuuttia. Ja kuulemisissa olen armoton puheaikojen suhteen, eli pitäkää ajasta kiinni koska muuten joudutte lyhentämään esitystänne. Onidi, olkaa hyvä. Ruthlessness. Kiitos puheenjohtaja. Olen tottunut teidän armottomuuteenne. Kiitos mahdollisuudesta tähän pienimuotoiseen kuulemiseen aiheesta, joka on lähellä sydäntämme. Aihe on tärkeä, puhun lyhyesti, koska erityisesti me olemme täällä kuuntelemassa asiantuntijoita. Pari kommenttia puoleltamme on paikallaan teillä on edessänne ehdotus, joka koskee vaihtoehtoisia polttoaineita ja puhdasta polttoainetta kulutusalalle. Tämä on erityisesti yritys tarjota kulutussektorille mahdollisuus vapautua yhdestä polttoaineesta, eli öljystä. Useampi politiikkaa vetävä tekijä motivoi tätä. Tämä on energiahuollon turvallisuuden kanssa erittäin tärkeää erittäin tärkeää ajatella laajempaa estyslistaamme, joka liittyy ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Ja tämä on olennaisen osa, ja tämä on taloudellisesti erittäin tärkeää. Me käytämme miljardin päivä öljyn tuomiseen, ja puolet siitä menee kuljetussektorille. Kuljetussektori sitä käyttää. On teollisuuden kilpailukyvyn kannalta kriittistä, kehittää vaihtoehtoisia polttoaineita ja ajoneuvoja. Tämä ajoneuvojen kehittäminen on sektori, jossa Eurooppa johtaa maailmanlaajuisesti, mutta kilpailu on hurjaa. Ja aloite on hyvin kasvun myönteinen, koska pyrimme luomaan uusia markkinoita ja uusia toimijoita. Tämä on hyvä myös käyttäjille, koska uudet ajoneuvot mahdollistavat tapojen muuttamisen. Ja siirrymme kestävämmälle polulle. Kolme tekijää on olennaisia. Ensiksi täytyy kestellä kaikkia polttoaineita. Ei pidä lukittautua polkuriippuvasti yhteen polttoaineisiin tai luoda kautta Euroopan erilaisia polttoainesaarekeita, jotka eivät ole yhteensopivia. Meidän täytyy antaa kaikille kulutusmuodoille mahdollisuus. Sen takia ehdotus kattaa kaikki kulutusmuodot äh, ilmailusta biopolttoaineisiin ja sitten meriliikenteeseen täytettyyn maakaasuun. Me tarvitsemme yleiseurooppalaisen lähestymistavan. Me emme halua, että jäsenvaltiot omaksuvat erilaisia lähestymistapoja ja erityisesti me emme halua, että Euroopassa leviäisi erilaisia epäyhteensopivia standardeja. Markkinoilla täytyy olla vähintäänkin EUn kokoiset. Siksi me erityisen tiukasti pyrimme täytäntöön panemaan yhteisiä standardeja ja pyrimme luomaan mekanismit standardoimiseksi. Me haluamme kansallisten suunnitelmien koordinointia vaihtoehtoisten polttoaineiden alueella. Kolmanneksi me tarvitsemme koodin tuntuvia tavoitteita. Ensimmäinen liittyy infrastruktuurin käytännön lataamiseen ja tankkaamiseen. Investoinnin kannalta on olennaista, että luodaan sitovat raamit, joihin liittyy erittäin selkeät tavoitteet, ainakin 2020 asti. Kiitos puheenjohtaja you very much, Mr. Onidi. Kiitoksia Onidi. Sitten asiantuntijat ja ensimmäisenä Kristi, joka on taloustieteilijä Rautatieliitosta. Hän edustaa maaliikenteen sähköistämisen foorumia. Sillä on kuusi minuuttia aikaa, ole hyvä. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja hyvin lyhyesti tästä järjestöstä, jota edustan. Me olemme teollisuuden alojen välinen aloite paikalliset viranomaiset, sidosryhmät, ryhmät, jotka haluavat edistää tällaista multimodaalista lähestymistä, ovat tässä mukana ja meidän toiveenamme olisi täysin sähköinen ovelta ovelle multimodaalisuus ja me uskomme siihen, että tähän myöskin Euroopan palvelukuljetuksissa ollaan menossa. Näytän ensin kaksi kalvoa näyttääkseni, miksi meidän mielestämme sähköistäminen on hyvä äh, idea. Ensinnäkin ympäristölliset äh, asiat. Tämä on kansainväliseltä energiavirastolta vuodelta 2011. Äh, tässä keskusteltiin maakaasun tulevaisuuden näkymistä ja tällä kalvolla näette nämä lähteestä pyöriin päästöt riippuen siitä, millä äh, energiaa saadaan aikaiseksi eri alueilla. Esimerkiksi jos asuu Yhdysvalloissa, Kiinassa tai Intiassa, niin siellä on ähm, erilaisempi sekoitus kuin Euroopan unionissa ja täten siellä sähköistäminen on vähemmän mielenkiintoinen vaihtoehto kuin muualla. Jos otetaan huomioon Euroopan energiasekoitus, niin jos sekoitetaan näitä eri lähteitä, niin silloin päästöjen suhteen tilanne on mielenkiintoisempi. Sen näette tästä kalvolta ja tuosta nuolesta. Eli argumentti numero yksi sähköistämisen eduista. Sitten toiseksi vienti, tuontiriippuvuus. Tässä ei ole kysymys ainoastaan tuontiriippuvuudesta, vaan myöskin polttoaineiden monipuolistamisesta. Eli tässä meillä ei ole mitään ongelmaa suhteessa komission ehdotukseen. Olemme iloinen siitä, että tässä tarkastellaan eri polttoainemuotoja. Siis me emme ole yhtä tai toista vastaan, mutta yksi asia täytyy pitää mielessä. Jälleen kerran EU ei ole Yhdysvallat. Meillä ei ole ainakaan toistaiseksi liuskekaasubuumia, joka tekisi meistä energiariippumattomia tapahtumat. Jos katsotte kalvon oikeaa puolta, niin eh, Yhdysvaltojen tuontiriippuvuus vähenee ja jopa kaasun kohdalla siitä saattaa tulla nettoviejä, mutta Euroopan unionissa tilanne on päinvastoin. Tuontiriippuvuus kasvaa ja olemme pian kaasusta aivan yhtä riippuvaisia kuin eh, polttoaineesta. Eli se, että siirrymme eh, öljystä kaasuun, se ei, se ei muuta tilannetta riippuvuuden suhteen. Eli nämä kaksi asiaa on hyvä pitää mielessä, mukaan lukien moni muu asia, mutta me olemme todellakin sitä mieltä, että tämäkin puhuu sähköistämisen puolesta. Mikä meidän kantamme on suhteessa komission ehdotukseen? Ensinnäkin me olemme siihen tyytyväisiä. Meidän mielestämme se on monessa suhteessa hyvä aloite ja olemme iloisia siitä, että se on laaja. Se ottaa mukaan myöskin meriliikenteen, mutta koska me olemme multimodaalinen alusta, niin meidän mielestämme voitaisiin tehdä paljon enemmän enemmänkin. Ja sen sijaan, että lähtisimme puhumaan joitakin ehdotuksia vastaan, niin me haluaisimme lisätä tähän hieman väriä. Me tulemme tekemään ehdotuksia, jotta tähän otettaisiin hieman enemmän multimodaalisuushenkeä mukaan. Tästä keskustellaan myöskin jälkimmäisessä osiossa. Eli multimodaalisuus, me haluamme liittää tämän osaksi julkista liikennettä ja raideliikennettä. Me haluaisimme saada myöskin yhteyden kaksipyöräisiin ajoneuvoihin. Sitten myöskin muita tekijöitä, jotka heijastuvat meidän eh, jäsenistöstämme. Eli me tarkastelemme artiklaa 4, joka liittyy sähkön saatavuuteen, mittaukseen, me tulemme tekemään tarkistuksia tähän liittyen. Sitten tietenkin meillä on myöskin oma näkökantamme mm, pakollisista tavoitteista. Sitten mitä tulee latauspaikkoihin, no tämä meidän mielestämme kuuluu jäsenvaltioille sen sijaan, että EU asettaisi vähimmäisvälimatkarajoituksia. Ja lopuksi me olemme sitä mieltä, että tulisi harmonisoida latauksen tekniset standardit. Sitten muutama asia hieman yksityiskohtaisemmin hyvin nopeasti. Me haluamme liike-elämälle ystävällisiä tavoitteita, eli me haluamme asianmukaista tietoa kuluttajille, me haluamme myöskin älykästä latausta, me haluamme, että hinnoista annetaan kuluttajille älykästä latauksesta hintoja, ja toiseksi me haluamme molempiin suuntaan kulkevan tiedonannon tiedonkulun. Sitten harmonisointi latauksen suhteen. Me tuemme komission ehdostusta siitä, että keskitytään kakkostyypin liitte, liitekappaleisiin, mutta toisaalta äh, tasavirran kohdalla ja sen nopealla latauksen me emme halua, että liikaa keskitytään kompo kakkoseen, koska tämänhetkinen kademostandardi siitä tulisi pitää kiinni. Haluaisin kiittää teitä huomiosta. Very much, Mr. Christie. Next is Kiitoksia. Ja sitten me sais match. Maakaasuliitosta. Eli match, olkaa hyvä. Very much, Mr. Chair, ladies and gentlemen. Kiitoksia. Arvoisat parlamentin jäsenet, on hienoa olla puhumassa näistä asioista tänään teille. En nyt kerro teille, millaisia tarkistuksia pitäisi tehdä, mutta haluaisimme saada teidät vakuuttuneeksi siitä, että meitä kannattaa tukea ja osoittaa, miksi kannattaa käyttää metaania liikenteessä. Minun järjestöni edustaa koko Euroopan teollisuutta liittyen ja nestetettyyn maakaasuun ja metan eli CH4. Siinä on molekyylietuja ja se on erittäin hyvä, kun ajatellaan autossa käytettyä maakaasua. Ja on erittäin tärkeää että maakaasussa on hyvin paljon energiaa, 130 oktaania. Se on hyvin laadukas polttoaine ja tämä tarkoittaa, että luonnonkaasu, luonnonka, maakaasu, biokaasu toimii kaikissa liikennevälineissä, kaikissa liikennemuodoissa ja se on hyvä myöskin kun ajatellaan jätetuotantoa. Me voimme nesteyttää maakaasua ja metaani on metaania, Siinä ei ole mitään sekoitusrajoituksia, joten mitään infrastruktuuriinvestointeja ei menetetä, koska aina investoidaan myöskin tähän uusiutuvaan osaan. Ja tämä liittyy myöskin tähän epäsuoran maankäytön muutoksen ehdotuksen, jota tuemme. Sitten on myöskin synteettistä kaasua. Mehän tiedämme, että tänään meillä on ongelmia varastoimisen suhteen. Tässä on kava, jonka olen lainannut Audilta. Siellä ollaan avaamassa uusi tiistaina. Ja vetyä, kun käytetään, niin siltä saadaan CH4 eli metaania, ja tätä voidaan käyttää myöskin liikenteessä. Eli meidän täytyy katsoa näitä todellisia päästöjä, ja tässä hyvin selkeästi näkyy, että maakaasuautot ovat yhtä puhtaita kuin sähköautot, myöskin kun ajatellaan uusiutuvia energialähteitä, ja siksi kollegani ensimmäinen kuvio täytyy nyt muuttaa tässä mielessä ja täytyy ottaa huomioon myöskin uusiutuvat energialähteet. Ja sitten ilmanlaatu. päästöt ovat tärkeitä, mutta täytyy sanoa, että me elämme tässä mustassa alueessa ja varmaan tiedätte miksi. No kuitenkin nämä paineistetun maakaasun ajoneuvot voivat parantaa elinlaatua. Niistä ei tule juurikaan päästöjä, joten me tarvitsemme näitä infrastruktuureja kaupunkeihin myöskin, koska meluongelmat ovat vähäisemmät. No tietysti taloudelliset asiat pitää ottaa huomioon ja tämä aina unohtuu. Asiakkaan täytyy ostaa tätä, julkisten toimijoiden täytyy tehdä päätöksiä taloudellisten mallien mukaan ja sitten öljyn ja kaasun hinnat lisääntyvät. Ja esimerkiksi liuskekaasun kehittyminen Yhdysvalloissa nyt ei puhuta Euroopasta, mutta energia käytetään kaikille. Tämä vaikuttaa kaasumarkkinoihin. Ja kaasuinfrastruktuuri terminaaleja on jo käytössä, erityisesti nestetetty maakaasu on yhä enemmän saatavilla. Tonavaa ja Reinia voidaan käyttää hyväksi, jotta voidaan käyttää nestetettyä maakaasua sisävesillä. Ja kun katsotaan näitä tieverkostoja, voimme edistää nestetetyn maakaasun maakaasun käyttöä esimerkiksi laivoissa. Ja sitten katsotaan näiden ajoneuvojen tilannetta Euroopassa. Tilanne on hyvin sirpaloitunut ja siksi tarvitaan uusi energiapaketti, jotta voimme harmonisoida näiden ajoneuvojen kehittymistä. Ja ainoastaan 0,5 prosentin markkinaosuus, mutta meidän täytyy parantaa tilannetta vuoteen 2020 mennessä. On hyvin vaikea nähdä näitä lukemia, tiedän sen, mutta Voitte katsoa näitä lukuja sitten myöhemmin. Näistä miljoonasta Italiassa on 700 000, Saksassa 100 000, näissä maissa on 9 000 asemaa, eli nämä maat edustavat jo kahta kolmasosaa markkinoista, ja samalla on toimintaa kaikkialla Euroopassa, mutta infrastruktuureja puuttuu. Teollisuus on tehnyt jotain työtä ja siellä uskotaan, että paineistettu maakaasu on oikea tapa edetä, jotta voidaan vähentää päästöjä. Tässä katsotaan nyt näitä todellisia päästömestareita. Esimerkiksi Volkswagen on valittu vuoden autoksi ja siinä on vuoden vihrein moottori ja 130 oktaania. Tehokkuus nyt kärsii, koska niissä on kaikissa myöskin öljy, öljyä käytössä, käy, käytössä. Nyt ei puhuta vain 25 prosentista hiilidioksidipäästöistä, voidaan lisätä 10 prosenttia ja sitten uusiutuvat energialähteet voidaan ottaa huomioon. Ja Eurooppa johtaa näitä markkinoita. Valmistajamme ovat globaaleja johtajia. Ja sitten kuluttajien tiedottaminen on tärkeää. Tällä hetkellä ei vielä tiedä, että maakaasu on edullista. En nyt siitä puhu enempää, mutta kuluttajien tiedottaminen on tärkeää. Ja sitten painestettu maakaasu liikenteessä on yksi asia, mutta tarvitaan kuitenkin nesteytettyä maakaasua raskaisiin ajoneuvoihin rajat ylittävään liikenteeseen. Kyse on energian tiheydestä ja siksi täytyy puhua nesteytetystä maakaasusta. Ja te olitte paikalla tämän hankkeen käynnistämistilaisuudessa toukokuussa ja komissio myöskin haluaa edistää tätä teknologiaa. 150 kilometriä ja 400 kilometriä nämä ovat minimitavoitteita ja olen jo ihan lopussa. Me tuemme tätä tavoitetta ja haluamme tukea ne. Ja täytyy muistaa, että paineistettu maakaasu liittyy putkistoihin ja nesteytetty maakaasu on eri asia, mutta ne täydentävät toisiaan. Nesteytetty maakaasun asemia on olemassa ja jos katsotaan eri vaihtoehtoja, niin yhteenvetona intermodaalisuus on tärkeää. Nämä täydentävät toisiaan, mitään investointeja ei mene hukkaan, kun fossiiliset korvataan metaanilla, ja tämä on reaali- todellisuutta, ja nämä ovat hintojen puolesta kilpailukykyisiä. Autot maksavat saman verran kuin dieselautot ja tässä on suuri ero verrattuna muihin teknologioihin. Tämä kasvaa kasvava markkina. Uskomme, että pääsemme yli 20 prosentin lukemiin, mutta infrastruktuuria pitää kehittää. Eli tukekaa puhtaan energian pakettia. Tästä on, tätä on työstetty jo vuosikausia. Komissio on ollut yhteydessä moniin sidosryhmiin, myöskin omaan järjestööni. Ja puhdas energia liikenteessä on tärkeää ja pitäkää kiinni aikataulusta. Tämän olisi pitänyt alkaa jo eilen. Kaikilla polttoaineilla on merkityksensä, mutta ei kuitenkaan kaikilla samaan aikaan. Ja meidän täytyy ottaa myöskin kuluttajat huomioon. Kiitos. Thank you. Next is... Seuraavaksi herra Zylke Hyörin vetysähkö ja polttosolu ja sähköliikkuvuusjärjestön järjestön johtaja. Hyvää huomenta. Yritän puhua yhtä nopeasti kuin edellinen puhuja. Puheenjohtaja esittää tuohon jonkun kommentin. Ensiksi hyöristä. Tässä on kartta jäsenistä. Me edustamme 40 aluetta alueellamme. Tämä liittyy sähköiseen liikkuvuuteen, vetyyn ja, vetyyn ja polttosoluihin. Kaikki alueet li- työskentelevät sähköistetyn liikkuvuuden kanssa, mutta eri syistä. Meillä on tärkeitä politiikkasuosituksia. Pyrimme helpottamaan faktoihin pohjautunutta politiikkaa ja suosituksia. Toisekseen luomaan robusteja markkinoille tuomissuunnitelmia. Hyörin yleiskanta liittyen puhutaan sitä energiakuljetuksen. Ensinnäkin meidän alueelliset jäsenemme pitävät tervetulleena totta kai tukevat EUn kunnianhimoisia tavoitteita edistää nopeutta, vetypolttoaineiden käyttöönottoa ja sähköistä liikkuvuutta EU:ssa. Me olemme kovasti sitoutuneita tähän aloitteeseen milloin mahdollista. Ja erityisesti olemme sitä mieltä, että standardointi on avainkysymys tärkeimpien haasteiden voittamiseksi – Pitää kiihdyttää infrastruktuurin ylösajoa ja pyrkii saamaan, pyritään saamaan mittakaavaetuja kustannusten vähentämiseksi, laadun parantamiseksi. Meillä on jo pari projektia, jotka ovat osoittaneet, että standardien erot ovat isoin ongelma infrastruktuurin lisäämisessä. Pari kommenttia tai vähän sitoumuksia tavoitteisiin liittyen meistä tavoitteisiin voi sitoutua vasta kun kaikki sidosryhmät ovat mukana. Hyör on ehdottomasti mukana. On erittäin tärkeää kertoa asiakkaalle tästä aloitteesta ja mielellämme parhaamme mukaan tuomme tätä. Tavoitteena pitää ottaa huomioon alueelliset olot ja on tärkeää ymmärtää, mikä mekanismi, mitä mekanismeja tässä on taustalla, ja se on meidän aloitteemme panos. Tavoitteiden täytyy perustua faktoihin ja kokemuksiin, ja jos mahdollista, ohjelmiin ja projekteihin. Meillä on erittäin vahva työkalu, jonka olemme luoneet komission tuella Euroopan sähköisen liikkuvuuden tarkkailukeskus. Tämä liittyy tavoitteeseen ydintehtävän kolme, jossa pyritään luomaan robusteja vähittäisjakelukanavia. Tämä on luotu 2012 jäsenten ja komission tuolla, ja se mainitaan jo puhdas energiadirektiivissä. Pyritään helpottamaan tiedonvaihtoa ja koordinoimaan alueellista toimintaa EU-ssa. Pyrimme vastaamaan näihin avon kysymyksiin, pyrimme selittämään, mitä motivaatiota meillä on, mikä vetää tätä kehitystä. Meillä on parhaita käytänteitä, joita jakaa ja voimme myös oppia kokemuksissa. Me haluamme kehittää näitä robusteja kanavia, joita me, että kehitys on kestävää. Me tulemme välittämään tätä politiikan tekijälle. Me seuraamme infrastruktuurin suunnittelua, analysoimme dataa ja kehitämme politiikan suosituksia. Jos olette kiinnostuneita, tervetuloa seuraavaan workshopiin, joka on kesäkuun 24. täällä. Se liittyy infrastruktuuriin. Ja lopuksi suosituksia meidän näkökannalta nämä pohjautuvat meidän sähköisen liikkuvuuden tarkkailukeskuksen tulokseen, seurantakeskuksen tulokseen. Me pyrimme tekemään realistisia strategioita, identifioimaan bisneslogiikkaa, ymmärtääksemme myös tarpeita ja odotuksia. Kaikki tämä on tarpeellista. Kuten mainitsin, alueiden välillä on paljon eroja. Motivaatiot vaihtelevat. Pyrimme identifioimaan ne, tukemaan direktiin. Ja polttoaineiden käytännössä täytyy välttää samojen virheiden toistamista. Jos ajatellaan alueellista vaihtelua, on tärkeää muistaa, että esimerkiksi maaseudun ja kaupunkien välillä on eroja yhden koon sukka ei toimi. Täytyy pitää nämä erot mielessä. Kansalliset ja alueelliset viranomaiset myös poikkeavat lainsäädännön vuoksi ja tukijärjestelmien vuoksi. Tavoitteet. Me voimme palkita tai käyttää kannusteita. Me voimme EUn avulla pyrkiä harmonisoimaan käyttäjänottoa ja luoda vääntöä yhdistämällä useampia ohjelmia, niin kuin TEN ja ERDF. Ja lopuksi Ymmärsin, meidän tukemme hyör on pyrkii vahvistamaan sen, että tämä infrastruktuurin käyttöönotto onnistuu. Next is Mr. Claude Ricoll. Kiitos sitten Claude Ricoll. EV Plug liitosta. Ricoll, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. EV Plug Alliance on kansainvälinen järjestö, joka edistää turvallisia kustannushyödykkeitä ratkaisuja sähköautoille ja niiden infrastruktuureille. Kun me puhumme lataamisinfrastruktuureista, on tärkeää pitää mielessä, että suurin osa tästä infrastruktuurista on jo olemassa voimalaitokset, jakeluverkot, sähköjärjestelmät kodeissa ja rakennuksissa ovat jo olemassa. Ja tämä on suuri etu kun otetaan huomioon ladattavat sähköautot, koska emme tarvitse täysin uutta infrastruktuuria. Se, mikä tästä puuttuu, ovat latauspaikat, jotka mahdollistavat sen, että saa liitettyä auton verkkoon turvallisen ja tehokkaan latauksen mielessä. Eli nämä latauspaikat mahdollistavat sen, että eri lataustilanteissa hitaasta lataamisesta hyvin nopeaan lataamiseen päästään tulevaisuudessa on arvioiti, että 90 prosenttia lataamispaikoista tullaan asentamaan koteihin ja rakennuksiin ja 10 prosenttia laitetaan tien varsiin, julkisille parkkipaikoille tai latauspaikoille. Eli latauspaikkojen integrointi rakennuksiin ja taloihin, se on vaatimus. Tämä infrastruktuuri on hyvin tärkeä, jos me haluamme kiihdyttää sähköisen liikkuvuuden käyttöönottamista. Eli me haluaisimme nopeuttaa tota, kehittämistä laajan, yhteen toimivan, älykkään infrastruktuurin luomiseksi. Tätä ilmeisesti menneisyydessä oltaisiin kaivattu. Itse asiassa on tärkeää, että nyt tämä direktiivi nopeasti viedään päätökseen ja hyväksytään ja että sen täytäntöönpanosta tehdään helppoa kaikkien Euroopan maiden kannalta ja täten meidän mielestämme on muutamia asioita, muutamia parannuksia, joita voisi tarkastella tässä direktiivissä, jotta ei tule viivästysriskiä hyväksymisvaiheessa. Ja me haluamme järjestössämme saada aikaan konsensusta ja hieman hoputtaa direktiivin hyväksymistä. Eli mitä me tässä pidämme mielessämme? Tässä direktiivissä on puhuttu yhteenliittyvyydestä, tyypin kaksi teknologiasta, infrastruktuuripistorasioiden kohdalla, eli seinissä olevat pistorasiat. Jotta se voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa Euroopan maissa, direktiivistä täytyy tehdä yhteensopiva sähköturvallisuus standardien kanssa kaikissa eurooppalaisissa maissa, jotta tähän päästään meidän mielestämme tähän on yksinkertainen ratkaisu. Direktiivissä puhutaan, puhuttaisiin sekä perustyyppi kakkosen pistorasian käyttämisestä ja sitten sama pistorasia, jossa olisi turva suljen. Tämä on vaatimus monissa eurooppalaisissa maissa ja tietenkin tämän täytyisi olla täysin yhteensopiva kakkostyypin pistorasian kanssa. Itse asiassa teollisuus on valmis toimittamaan kustannustehokkaalla tavalla kakkostyypin turvasulkimella varustettuja pistorasioita ja, täten, ja ne ovat valmiita tähän, jos on varmuus siitä, että tämä asia otetaan direktiivissä huomioon tällainen ratkaisu myöskin olisi vastaus komission vaatimukseen siitä, että täytyisi olla yksi yksittäinen pistorasia käytössä. Sitten lisäksi on muutamia asioita, joita tulisi ehkä täsmentää tai lisätä direktiivin. Ensinnäkin on aikaisin asioita käyttöön ottaneita ihmisiä, jotka ovat investoineet näihin autoihin ja heitä ei tulisi rangaista, kun direktiivi hyväksytään ja otetaan käyttöön. Ja tästä syystä jälkikäteen tehtävät asennukset, niiden tulisi, ne tulisi rajata vain niihin tapauksiin, joissa se on täysin välttämätöntä, mutta siitä ei tulisi tehdä pakollista yksityisille henkilöille jos muitakin ratkaisuja on käytettävissä. Täytyy antaa myöskin riittävästi aikaa täytyy ehkä sopeutua siihen puitekehykseen, jonka teollisuus itse on autojen kohdalla, konvertoinnin kohdalla identifioinut. Ja lisäksi sitten Mode 1, jossa on kysymys nopeasta lataamisesta. Me puollamme tätä, mutta mahdollisuus ladata moodi ykkösen ja kakkosen mukaisesti kotioloissa. Se on hyvin tärkeää, jotta rauhoitetaan käyttäjiä aivan erityisesti alkuvuosina, jolloin uutta infrastruktuuria on huonosti saatavilla. On hyvin tärkeää, että on mahdollisuus ladata useissa paikoissa. Ja tämä on myöskin kevyt ajoneuvoille, esimerkiksi skoottereille, niiden kannalta tärkeää mahdollisuus. Eli direktiivin ei tulisi sulkea pois äh, näitä kahden eri tyypin latausmahdollisuutta. Kiitos Tevela Doliesi, joka on kestävän liikenteen liiton johtaja. Eli Dolies, olkaa hyvä. And, uh, good morning. Kiitoksia ja huomenta kaikille. Kuten sanottiin, edustan Euroopan autovalmistajien liitto. Edustamme kuutta suurta valmistajaa Euroopassa ja haluaisin korostaa, että kaikki autonvalmistajat omaavat samat oikeudet. Ja jos jostain sovitaan, niin kaikki valmistajat sopivat siitä. Ja se on hyvin tärkeää, kun neuvotellaan yksityiskohdista. Mitä tulee vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, tämä täytyy nähdä nyt koko energiatehokkuus vapaan liikkuvuuden kontekstissa. Eli haluamme parantaa näitä moottoreita, mutta myöskin keskitymme vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Ja tulevaisuuden liikenteessä tarvitaan erilaisia teknologian muotoja ja liikennemuotoja, ja siksi olemme iloisia siitä, että ehdotus, josta keskustellaan, ei keskity ainoastaan yhteen, vaan erilaisiin vaihtoehtoihin. Eli tämä teknologia neutraalisuusperiaate on hyvä. Siinä on meille ja kuluttajille etuja. Viime kädessä loppukäyttäjä päättää, mitä hän ostaa, ostaako hän standardiajoneuvon vai vaihtoehtoisen vaikka sähkö- tai kaasuajoneuvon. Ja täytyy myöskin korostaa, että jos halutaan edetä vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta, kyse on integroidusta lähestymistavasta. Kyse ei ole vain ajoneuvoista, vaan tarvitaan pitkäaikaista politiikkaa, jossa on tiettyjä tavoitteita. Me tarvitsemme koordinointia EU-tasolla ja tietysti myöskin kansallisia strategioita tarvitaan. Me tarvitsemme standardisointia ympäri Eurooppaa, me tarvitsemme infrastruktuureita kaikkialla ja niin edelleen. Se merkitsee, että jotta voimme edistää vaihtoehtoisia polttoaineita, se ei koske ainoastaan valmistajia, vaan se liittyy moniin tekijöihin. Meidän puolestamme me olemme sitoutuneita edistykseen ajoneuvopuolella. Meidän täytyy parantaa ajoneuvoja vielä, jotta voimme täyttää kuluttajien toiveet, mutta on tarpeen myöskin, että ei jouduta luottamaan johonkin keinotekoiseen teknologiakuplaan, vaan markkinoilla pitää olla kysyntää. Viin kädessähän tämä pitää olla kestävää toimintaa. Hyvin tärkeää on, että meillä on Euroopassa sisämarkkinat, ja meidän täytyy myöskin varmistaa, että kansallisen tason politiikkaa koordinoidaan ja että se menee samaan suuntaan. On hyvin vaikeaa, jos on yksi ajoneuvotuote ja sitä myydään sitten 27 eri tilanteessa. Ja tietysti komission ehdotuksessa täytyy ottaa huomioon infrastruktuurit ja standardit. Ja sillä tavalla uskomme, että suurin osa työstä voidaan tehdä. Meidän täytyy varmistaa yhteen toimivuus eri jäsenvaltioiden välillä. Se on tärkeää kuluttajille, jos on vaikka täällä Belgiassa ja sitten Ranska ja Saksa ovat rajanaapureita, samoin alankomaat. Ja sitten on sähköajoneuvo, mutta ei tiedä missä menee, koska ajo- lähestymistavat ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Eli standardisointi on tärkeää. Sitten polttoaineiden laatu on tärkeää. Sehän on aika hyvin määritelty perinteisten äh, polttoaineiden osalta, mutta vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta täytyy määritellä, koska monet kysymykset liittyvät esimerkiksi kaasu- ja vetykysymyksiin. Ne pitää standardisoida myöskin. Ja infrastruktuuri tietysti on hyvin tärkeää sekä meille että kuluttajille. Ja kaikki vaihtoehdot pitää ottaa huomioon ja ne riippuvat infrastruktuureista. Ja siksi meidän täytyy investoida tähän, ja kuten sanoin, kyse on Euroopan tason toiminnasta, mutta myöskin jäsenvaltioiden toiminnasta. Mutta ikävä kyllä, se ei ole kaikkein tehokkainta, mutta meidän täytyy investoida erilaisiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, eli sähköautoihin, vety ja muihin. Sitten sitten sähkökysymys ja latauskysymys. Kaikki valmistajat ovat jo vuosi sitten sopineet siitä tavasta, millä tulevaisuudessa ajoneuvoja tuotetaan. Meidän täytyy standardisoida vuodesta 2017 lähtien ajoneuvoja. Silloin tulee kakkostyypinen ajoneuvoja. Ja sitten on tehty suosituksia viranomaisille ja infrastruktuurin rakentajille tähän suuntaan. Mutta kuten tuli jo esille, meidän täytyy myöskin korostaa, että tarvitaan jonkinlaista siirtymäaikaa, ja tuli jo esille, että kaikkea ei voida tehdä vielä kolmosmodin osalta, ja täytyy varmistaa, että voi ladata kotona näitä eri ajoneuvomalleja. Ja täytyy myöskin varmistaa yhteensopivuus ajoneuvojen osalta jo nyt, eli meillä, meidän pitää valtavirtaistaa tätä tulevaisuutta silmällä pitäen, mutta meidän täytyy ajatella tulevaisuutta kautta. Ja sitten puhtaan liikenneenergian paketti, mielestämme se on ihan oikean suuntainen. Meillä pitää olla ratkaisuja, jotta voidaan välttää markkinoiden sirpaloituminen. Tällä hetkellä on 27 eri markkinavaihtoehtoisille käyttövoimalaitteille ja se ei ole kestävä. Eli tässä ollaan siirrytty oikeaan suuntaan, sitä pitää korostaa ja meidän täytyy nopeasti löytää ratkaisuja. Ja siitä on etua teollisuudelle, koska siinä säästetään kustannuksia, mutta viime kädessä siitä on hyötyä myöskin kuluttajille ja he voivat valita tiettyjä asioita. Ja yhteenvetona, kuten sanottiin, me olemme jo sopineet tietyistä osista koskien vaihtoehtoisia käyttövoimalaitteita. Eli kuluttajilla on valinnanvaraa ja nyt EU ja jäsenvaltioiden pitää ryhtyä toimiin. Kiitos. Members I have at the moment. Paljon kiitoksia. Fidanza, Maisner, Taylor, Lichtenberg ja Kolacek ovat pyytäneet jäsenistä puheenvuoroja. Viittakaa. Foster. Mitä useampi haluaa puhua, sitä vähemmän saatte puheaikaa. Crash. Selvä, siinäpä tuo. Hertog myös. Pidän ensin. Fidanza on esittelijä kolme minuuttia ja loput kaksi minuuttia. Fidanza kolme minuuttia, sitten kaksi, kiitos. Carlo. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtajan puhunian lyhyesti koska meillä on muutamia selvennyspyyntöjä muutamille esittelyille, joita haluaisin kiittää. Ensinnäkin Kristi, mitä tulee tähän sähköistämiseen. Ensimmäisessä keskustelussa, joka oli valiokunnassa, täällä oli monia puheenvuoroja, jotka liittyivät rahoitukseen – me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että me olemme siirtymässä myönteiseen suuntaan ja meidän täytyy tietysti tehdä investointeja. Ja nyt tietysti julkiset kassat eivät pysty vastaamaan näihin tarpeisiin. Eli haluaisin kysyä vähän esimerkkejä siitä, miten kansalaiset voivat olla mukana ja yksityinen sektori voi olla mukana tässä, jotta voimme vähän supistaa jäsenvaltioiden investointeja julkisista varoista. Ja sitten Major kaasukysymyksestä. Haluaisin nyt erityisesti kysyä yhteensopivuudesta paineistetun maakaasun ja nestetyn maakaasun osalta. Eli ehkä voisitte vähän paremmin kertoa siitä, miten jakelu ja varastointi toimivat näiden kahden teknologian osalta. Ja sitten toinen kysymys vielä Medjelle nämä kilometritavoitteet. Te sanoitte, että tämä kilometritavoite, eli välimatka, joka voidaan ajaa näiden eri latauspisteiden välillä, ovatko ne sitten realistisia tavoitteita. Ja sitten viimeinen kysymys Rikodille. Ehkä minä olen nyt hiukan käsittänyt väärin, mutta en nyt tiennyt, oliko teillä selkeä yhteinen kanta Plug Allianceissa liittyen tähän Combo 2 kysymykseen. Eli ehkä voisit vähän paremmin selittää tätä kohtaa. Kiitos. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kaksi tai pari kolme kysymystä. Ensinnäkin Christille. Te puhuitte siitä, että tämä kakkosteke olisi standardi, ja sitten myöhemmin kuitenkin sanoitte, että niitä muitakaan vaihtoehtoja ei voi sulkea pois. Eli miten tämä nyt toimii? Onko tässä jonkinlainen adapteri, jota voidaan käyttää nestetyn maakaasun osalta? Siinä yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymys komissiolle ja Rikolle. Mietin nyt sitä, kuinka toteutettavissa tämä on. Eli siis tämä toteutettavuus. Kun ajatellaan tätä aluesuunnittelua, jokaisessa maassahan on erilaisia lakeja tämän suhteen. Eli miten tämä onnistuu, miten realistista on, että esimerkiksi kaupunkialueilla, kun ajatellaan lähiliikennettä, miten siinä voidaan luoda näitä parkkipaikkoja tai latauspisteitä. Eli minulla on vaikea kuvitella tätä, miten tämä nyt Euroopan tasolla voitaisiin yhtenäistää tai harmonisoida. Ja sitten toinen kysymys liittyy sitten siihen, mistä Mech puhui. En nyt ihan ymmärtänyt. En ole mikään ke- kemisti. Te puhuitte metaanikaasusta liittyen painestettu maakaasuun ja nesteet tiettyyn maakaasuun. Eli voitko kertoa, pohjautuvatko myöskin metaaniin vai ovatko ne kaksi täysin eri asiaa? Eli tästä haluaisin lisätietoja. Ja sitten on muita kysymyksiä vielä. Niin, viimeinen kysymys vielä Medjille. Te puhuitte kuluttajien tiedottamisesta. Millaisiin, millaisia toimia olette miettineet? Eli miten konkreettisesti kuluttajien tiedottamiseen voitaisiin vaikuttaa ja miten sitä voidaan vahvistaa? Kiitos ja, vielen dank. Kiitoksia. No, en tarvitse kahta minuuttia, mutta kiittäisin ensinnäkin näistä alustuksista. Ne olivat hyvin kattavia. Ja kaiken kaikkiaan olemme hyvin pitkälti samaa mieltä näistä ehdotuksista. Meitä on myöskin kuultu, ja se on hyvä. No, nämä osa kysymyksistä niitä tuli jo esille, myöskin liittyen paineistettuun ja nesteytettyyn maakaasuun, eli voin tästä jättää nämä kysymykset pois. Jolikilta kysyisin, te puhuitte siitä, että alueilla pitää olla motivaatiota, mutta se on erilaista. Eli maaseudun tilanne on erilainen kuin kaupungeissa. Ja miten, ja uskotteko, että tämä ehdotus vastaa näitä eri motivaatiotasoja vai pitäisikö vielä tehdä enemmän, jotta Euroopan tasolla voidaan luoda infrastruktuuria? Se oli yksi kysymys ja sitten toinen kysymys Dolechkille. Toivottavasti nyt äänsin nimen oikein. Se liittyy näihin investointeihin, joista puhuitte. Tämä on nyt ehkä kriittinen kysymys, miten tämä kaikki voidaan panna täytäntöön. Eli miten te omasta kokemuksestanne näette nämä suurimmat ongelmat liittyen täytäntöönpanoon? No tietysti rahakysymys on jo vaikea, mutta onko vielä muita asioita, joita pitää ratkoa? Thank you, Mr. Taylor. Oh, thanks, Chair. Um, Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää teitä kaikista näistä esitelmistä. Ja muutama kommentti vain, ei niinkään kysymyksiä. Minulle sähköautoissa ei ole kysymys vakavasti otettavasta vaihtoehdosta yksityiseen autoiluin sen takia, että sen kantomatka on niin lyhyt. Sähköautoilla ei pääse kovinkaan pitkälle, eivätkä ne sovi monenkaan autoilijan tarpeisiin ainakaan pääautona. Lisäksi hiilidioksidiedot sähköauton käytöstä ne vesittyvät, ellei se sähkö, jota me käytämme, ellei sitä ole tuotettu uusiutuvista energialähteistä. Ja kuitenkaan tätä ette maininneet esityksissäni, tai jos esititte, niin pyydän anteeksi, en ehkä kuullut sitä. Mutta joka tapauksessa investointi ja harmonisointi, niitä tarvitaan sekä sähköis, sähkö- että maakaasuautoihin. Ja mietiskelen tässä sitä, ollaanko tässä liian aikaisin liikkeellä, koska maakaasu ei ole mikään loputon voimanlähde ja infrastruktuuri, jota vaaditaan latausasemiin, niin niiden kustannushan on aivan huikea. Eli kannustaisin teitä tekemään yhteistyötä autojen tuottajien kanssa, jotta he voivat sitten valmistaa autoja, joita ihmiset haluavat ja voivat käyttää. Two minutes, Eva, please. Ja, herzlichen Dank. Kiitoksia. Minullakin on pieniä kysymyksiä mielessä. Tässä keskusteltiin nyt standardisoinnista. Ja kuinka pitkällä tässä on nyt menty? Tässä on nyt konflikti näiden kahden eri tyypin välillä, eli millainen tilanne nyt on. Standardisoinnin osalla meillähän on perustavanlaatuinen ongelma. Eli onko standardisointi liian varhaista, eli ollaanko innovaatiota nyt sulkemassa pois, sen avullahan voitaisiin saada jotain tehokkaampaa aikaan – Eli onko tässä olemassa oleva malli sitten ristiriidassa tulevien mallien kanssa? Eli tästä haluaisin tietää, mikä on tämä tilanne. Sitten tämä alkuperäkysymys, eli mistä energi- sähköä esimerkiksi tuotetaan. Mutta haluaisin mennä vielä askeleen pidemmälle. Jos nyt aletaan täytäntöönpanoa esimerkiksi sähköisen liikkuvuuden osalta, niin kyse ei ole pelkästään pitkän, pitkien välimatkojen liikenteestä, se on jo yksi ongelma. Ja tällä hetkellähän kehitys tässä suhteessa on pelkkää illuusiota, mutta miten tässä toimitaan sitten kaupungeissa? Kollega jo puhui tästä ongelmasta, joka liittyy esimerkiksi parkkipaikkoihin, eli niitä pitää löytää, niissä pitää voida ladata autoja, ja sitten maaseudulla tilanne on ongelma, ja sitten kun on suuria asuinyksiköitä, joissa ei ole parkkipaikkoja, Tämä on valtava ongelma. Eli miten tämä täytäntöönpano sitten viime kädessä toteutuisi näissä kysymyksissä? Mielestäni tässä on valtava ongelma, koska pääongelmahan ei niinkään liity näihin välimatkoihin, vaan näihin muihin kysymyksiin. Ja sitten kolmas kysymys vielä, eli nämä välimatkakysymykset. Minustakin olisi hyvä, että kun puhutaan sähköisistä autoista, niin ollaan vähän realistisia meidän täytyy katsoa, mitä mainoksissa sanotaan näistä välimatkoista. Aina ilman, että puhutaan näistä lisätoiminnoista autoissa. Eli on täysin epärealistista toimia näin. Ja nyt sitten aiheutetaan pettymyksiä niille, jotka päättävät ostaa sähköauton. Kolicek, two minutes, please. Kolicek, kaksi minuuttia. Kiitos. Ensiksi haluaisin sanoa, että kollegat sotkevat asioita. Olen opiskellut kemiaa. Ja tein väitöskirjan aiheesta. Jos te poltatte jotain, ainahan hiilidioksidia syntyy. Voimme polttaa polttomoottorissa, kuten kuten todettiin, ja sitä seuraa päästöjä. Ja sitten on sähköenergian vaihtoehtona. Ja tätäkin voidaan tuottaa maakaasulla, mutta se on hankalampaa. Ja sitten voidaan myös yhdistää. Voidaan luoda hybridiajoneuvoja, jotka käyttävät useampaa energialähdettä. siellä voidaan pohtia, mitkä yhdistelmät ovat realistisia ja minkälaisia, minkälaista tehoa vaaditaan, ää, kuinka paljon kilowattia tehoa ja, ja sitten ää, moottoreiden, kuinka monitahtisia moottoreita ja sitten akkukysymys, miten kysymys on siitä, että vaaditaanko aina akut vai ladataanko akut. Vaihtaminen on nopeampaa. Mutta useinhan osia... Tä, tä, tässähän on se helposta voidaan vaihtaa akkua. Mutta voidaan myös miettiä muut, muunlaisia vaihtoehtoja. mutta samoja tuloksia ei välttämättä saa. Tässä muutama kysymys. Siis Foster, two minutes, Jackie. Foster, kaksi minuuttia. Very much. Suurkiitokset. Minun olisi, ollut opi, minun olisi tullut opiskella hieman ahkerammin kemian tunneilla. Haluaisin kiittää Kolicekia siitä, että hän hieman avarsi minulle koko tätä vyyhtiä. Mutta joka tapauksessa kaikki varmaan ovat iloisia siitä, että meidän täytyy tarkastella sitä, miten vaihtoehtoisten polttoaineiden kanssa toimitaan. Halusin muistuttaa kahta ensimmäistä puhujaa siitä, että teette järjestöinä, teollisuuden edustajina tee tarkistuksia, eli jos te haluatte tehdä parlamentin kautta tarkistuksia, niin parlamentin jäsenet tekevät päätökset siitä, äh, tehdäänkö tällaisia tarkistuksia. Halusin teitä tästä äh, teitä muistuttaa ystävällisesti. Sitten haluaisin siirtyä tähän direktiiviin. Komission asiakirja, no aikataulu on epärealistinen tässä siis pyritään johonkin, mutta komission täytyy olla hyvin varovainen, jos aikoo sattumavaraisesti toimia näinkin monimutkaisessa asiassa. Suurin osa jäsenvaltioista ne eivät ole vielä asettaneet tavoitteita sen takia, että tavoitteiden asettelu on hyvin vaikeaa. Ja tässä olen samaa mieltä autoteollisuuden kanssa minunkin alueella ja muualla Euroopassa on autotehtaita, niin olen samaa mieltä siitä, että tämä on markkinavetoista. Jos kuluttaja, tämä riippuu siitä, haluaako kuluttua, kuluttaja jotakin ja valmistavatko autonvalmistajat jotain sellaista, joka kuluttaja kiinnostaa. Lähipäätösperiaate minun mielestäni siis mitä jäsenvaltiot todellakin päättävät tehdä, koska kun katsomme jäsenmaiden maatieteellisiä tekijöitä, niin se vaikuttaa siihen, miten jäsenvaltio aikoo hoitaa tämän asian. Ja kukaan ei ole maininnut infrastruktuurikustannuksia. Ei tämä täysin ilmaista ole. Kysymys on massiivisista kustannuksista, jotta vaadittava infrastruktuuri saadaan pystyyn. Ehkä jälkimmäisessä osiossa joku pusuu, puhuu tästä, mutta tätä, tähän paneeli ei lainkaan viitannut ja kuitenkin se on yksi avain kysymyksistä kaikille jäsenvaltioille, mutta jäsenvaltioiden täytyy tehdä päätökset siitä, mitä ne haluavat. Eli tässä on kysymys siitä, että tehdään yhteistyötä, hallitukset, komissio ja myöskin teollisuus, jotta teollisuus voisi sitten tarjota meille jotakin järkevämpää kuin se, mitä meille nyt on tarjottu. Kiitos. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista tiedoista. Nämä ovat vähän yksinkertaisempia kysymyksiä, jos nyt lähdetään siitä, että tulevina vuosina 80 prosenttia ihmisistä asuu kaupungeissa. Ja sitten kysymys on siitä, tämä autonomia kysymys ei ole tärkeintä, vaan minulle tärkeintä on tämä laskelma. Eli esimerkiksi Brysselissä 75 prosenttia haluaisi käyttää sähköistä liikkuvuutta, mutta kapasiteettia ei kuitenkaan ole toimia näin Brysselin kaltaisessa kaupungissa. Eli mikä on teidän kantanne tähän aiheeseen? Eli nämä kapasiteettikysymykset, jos huomenna hyvin nopeasti haluttaisiin edetä seuraavaan vaiheeseen. Sitten itse tulen raja-alueelta, ja standardisointikysymys on minulle erittäin tärkeä. Jos matkustan Aachenin tai Alankomaihin, niin matkustan kolme tai kuusi kilometriä, eli kyse ei ole autonomiasta, vaan liikkuvuudesta. Eli tarvitsetteko todellakin lakeja, jotta tästä voidaan tehdä yhteen toimivaa vai eikö teollisuuden itse kannattaisi toimia tässä sillä tavalla, että huomenna kaikki, riippumatta siitä, missä he asuvat, voivat, ja varmaan puheenjohtaja voi tämän vahvistaa, niin meillähän on aina ollut ongelmia teknologisen lainsäädännön osalta, koska yhdellä on yksi selitys, toisella on päinvastainen selitys, eli ehkä teollisuus voisi olla tästä vastuussa. Se olisi varmaan teollisuuden etujen mukaista. Ja sitten turvallisuuskysymykset. Tällä hetkellä on tiettyjä kerrostaloja, ja siellä kaasuautoja ei saa viedä parkkitilaihin. Eli mitä tämä tulevaisuudessa merkitsee? Eli meillä on hyvin rajallisia infrastruktuureja esimerkiksi kaupunkialueilla ja sitten esimerkiksi rakennusten parkkialueet. Tämähän viime kädessä vaikuttaa kuluttajiin ensinnäkin standardisointi ja toiseksi hinnat, kolmanneksi turvallisuuskysymykset ja neljänneksi autonomia Nämä ovat sellaisia asioita, joista kansalaiset eivät tiedä, ja jos näihin löydetään ratkaisuja, niin varmasti sitten tulevaisuudessa voidaan löytää hyviä ratkaisuja näihin kysymyksiin. Uh, Lyhyt kommentti. Meidän täytyy mennä toiseen valiokuntaan. Ei ole kohteliasta kysyä kysymyksiä ja poistoa, mutta avustajani pysyy täällä tekemässä muistiinpanoja. Kiitos. Joku, joka ei kemiaan ja fysiikan luonnolla ei tehnyt muistinpanoja, kun minä puhuin tästä kaasuhanasta 11-vuotiaana, niin joudun, tunnilla niin joudun ongelmiin. Mutta tiedän, että aikataulu teillä puhujilla on tiukka. Voitte lähettää kirjallisia vastauksia jäsenille. Kaksi minuuttia, Kristi ensin. Okei, okay. paljon kiitoksia. Vastaan pari, pari kysymyksen finanssia ja rahoittaminen. Meillä on pari bisnesmallia ja mahdollisuuksia aukeaa, jos ajatellaan, että on tällaisia sidottuja investointeja Taidin ja sitten investointeja joihin liittyy jonkinlainen tilausmalli. Voidaan ajatella, että infrastruktuuria rakennetaan yhdessä esimerkiksi ostoskeskuksen kanssa, ja tämä houkuttelisi asiakkaita isompana Lissabonin paketin osana voi tehdä sähkön tuottajan kanssa sopimuksia, vaan ajatella samanlaisia bisnesmalleja kuin kännyköissä ja saa myöskin roaming-ehtoja, jos käyttää jonkun toisen latauspisteitä sitten. Malleja on useita. Olennaista ei ole löydä mallia lukkoon, vaan meillä, meillä on ehdotuksia tarkistukseksi jäsenille. Ehdotuksia sellaisia, että me halua nähdä liikaa täsmennyksen siitä, miten nämä latauspisteet voidaan rakentaa. Taylorille vastaus ja Grossin kommentti lopuksi. Kun väestö on ää, runsasta ja väestötiheys on suuri, silloin useimmat matkat ovat lyhyitä, silloin on kohtalaisen iso osa väestöä, joka voisi ottaa käyttöön äh, sähköautot silloin, kun yhteydet julkisen liikenteeseen on hyvät. Tämä ei kaikille, ei kaikkiin matkoihin. Et halua käyttää tätä kesälomiin, mutta kun käyttömallit muuttumat, tämä voi toimia. Ja kaupunkialueella meidän täytyy tarttua myös ruuhkiin, siksi me ajattelemme multimodaalista kuljetusta. Ei, tätä ei vaihdeta päin erittäin perinteisiin autoihin. Kiitos Kristi. Voit täällä kirjoittaa jäsenille. Koska tätä kiinnostaa. Madge. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Roa Foster, tietenkään minulla ei ole tarkistusehdotuksia, koska me olemme täällä vain lisäämässä tietoisuutta meidän näkökannastamme tähän aiheeseen. Ja kuten sanoin, niin kaasukysymystä ei ole paljon käsitelty, koska teknologia ei ole vielä kypsää. Ehkä tässä viittaan herra Fidanchan. Hertog puhui tästä mm, LNG, CNG, onko se metaania, maakaasu, ne ovat, siinä on kysymys samasta polttoaineesta, sitä ei tulisi sekoittaa toiseen, eli sitä ei tulisi sekoittaa nestekaasuun. Yksi on CNG ja LNG, se on metaanirikasta kaasua, ja se voi olla jopa uusi, joko uusiutuva tai fossiilista. Teknologia on yhteensopivaa, voidaan yhdistää molemmat teknologiat Suurin ero liittyy säilytykseen. Maakaasu nesteytyy, kun se jäähtyy alle 160 asteeseen ja silloin se vie vähemmän tilaa. Eli jos autossa on CNG, niin silloin ei käytetä LNG, koska jos lähdetään lomalle, niin silloin jos kaasu jätetään kotiin, niin se ryhtyy haihtumaan viikon kahden kuluttua. Jos käyttää LNG, joka on kylmä, niin silloin täytyy koko ajan olla liikkeessä. Tämä on kryogeeninen ulottuvuus tässä asiassa. Infrastruktuuri, No, tässä on kysymys verkkoon liittymistä tai sitten on kriogeeninen tankki, joka, jota käytetään nesteytettyyn maakaasuun. Kilometritavoitteet, Tämä voidaan tietenkin hyväksyä. Monet sanovat, että tehkää 400-200, tehkää 200-150, mutta me tarvitsemme jonkinlaisen äh, vähimmäisvaatimuksen. Tämä 400 150, se liittyy tähän matkaan, joka autolla voi ajaa, eli rekalla 400 ja autolla 150, mutta tietenkin tätä voidaan parantaa. Sitten kuluttaja miten me voimme ohjata kuluttajan käyttäytymistä. No tietenkin verotus on tärkeää tekijä. Hinnoittelu latausasemilla on muitakin keinoja, mutta se, että on vain tankkausasema, niin se ei riitä. Taylor sanoi, että tämä on loputon voimavara. No tietenkin jonakin päivänä se loppuu, mutta tämä on kuitenkin, sitä on runsaammin saatavilla kuin muita ja sitä täytyy käyttää. Ja eikä täytyy unohtaa uusiutuvia energiavaroja niiden käyttämistä. Ja sitten herra Foster That is it. Thank you, Mr. Ziolek. Two minutes. Siinä se ja Ziolek kaksi minuuttia. Laitakaapa mikrofoninne pois, herra Madge. Kiitos. Haluan käyttää oman aikani kahteen kommenttiin, kahteen kysymykseen. Ensinnäkin alueiden motivaatiot suhteessa direktiivin tavoitteisiin. Ja olen tyytyväinen tähän tiedonantoon. Ei ole mitään erityistä syytä olla tavoitteesta huolestunut päivän tuloksien kannalta. Olemme hyvällä oikealla tiellä. Tämä olisi juuri se, mitä tulevaisuudessa haluammekin. Ja kysymys infrastruktuurista. Miten sähköisen liikkuvuuden infrastruktuuria pitäisi luoda? Tehdäänpä selväksi meistä ää, sähköautot että polttosolu kennoautot ovat sähköisiä. Me työskentelemme molemmilla rintamilla, mutta meillä on eri malleja. Se, mikä toimii Oslossa, ei välttämättä toimi Pariisissa ja toisinpäin. Se on se iso haasteemme. Sinne panoksemme. Kehityksen vetovastuussa ovat alueellisella olla u- hajatetut äh, vaihtoehtoisen energiantuntomuodot äh, valtakunnan levitysverkkoon. Ja tämä tarjoaa myös mahdollisuuden. Tässä vetovoima. Rikko. Okay, further was a question from... Fidanza esitti kysymykseen siitä, mitä mieltä olemme Kompo kakkosesta. No tämähän liittyy näiden autojen konnektoroihin, eli ehkä kollegani osaa paremmin vastata tähän, mutta kantamme on se, että ensinnäkään ei pidä rankaista kuluttajilla on kumpikin ajoneuvomalli. Ja tämä liittyy siihen, että infrastruktuurin pitäisi olla 22 kilowattiin asti toimiva. Sitten uusiutuvat energialähteet ja hiilidioksidipäästöt. Puhimme älyinfrastruktuurista ja sehän on erittäin tärkeää, koska älykäs lataus mahdollistaa sen, että voidaan käyttää uusiutuvia energialähteitä. Ja suuri osa autosta täytetään uusiutuvilla energialähteillä, joita voidaan toteuttaa esimerkiksi tuulienergiasta. Eli sähköauto voi olla ratkaisu tähän eikä ongelma uusiutuvien energialähteiden osalta. Sitten oli kysymys, joka liittyi infrastruktuurien kustannuksiin. Ja tässä kohtaa meidän täytyy käyttää eniten 90 prosenttia koteihin ja rakennuksiin, ja asennuskustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin sitten kadulle tehtävät asennustyöt. Ja sitten kysyttiin kaupungeista. Uskomme, että kaupungeissa autojen jako on hyvin Kimpakyydit ovat tärkeitä sähköautojen Ja kun puhutaan sähköautoista, täytyy miettiä uutta paradigmaa, eli uutta käyttötapaa, uutta lataustapaa. Ei pidä pysähtyä lataamaan, vaan latua, koska pysähtyy. Ja meidän täytyy katsoa, missä pitää pysäyttää auto vaikka 50 minuutiksi tai 8 tunniksi ja sitten mukauttaa sen toimintaa. Ja sitten turvallisuuskysymys, totta kai se on ehdottoman tärkeää. Emme voi ottaa riskejä turvallisuuden osalta, varsinkaan nyt sitten varhaisessa vaiheessa, kun näitä mailoja tuodaan markkinoille. Thank you very much. start with the... Kiitos. Lähden liikkeelle herra Grossin kysymyksestä. Kyllä, on tärkeää, että Eurooppa löytää yhden yksittäisen ratkaisun. On naurettavaa, että me pystymme myymään autoja Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Intiaan, mutta ei samaa autoa kuitenkaan Ranskaan ja Saksaan. Eli olemme iloisia siitä, että komissio ehdottaa Eurooppa-ratkaisua. Ja sitten rahoituskysymys. Me emme pyydä miljardien sijoituksia me puhum, pyydämme investointia yhteen suuntaan, jotta tiettyihin ratkaisuihin eh, investoittaisiin. Ja ensimmäisellä kalvoilla näitte, että meidän jäsenemme investoivat 126 eh, miljardia, 26 miljardia joka vuosi teknologiaan ja innovaatioon epävarmoihin ratkaisuihin, ja he ottavat tämän eh, riskin. Ja jos meillä on eurooppalaista politiikkaa, joka menee tiettyyn suuntaan ja sitten sanotaan, että emme haluakaan antaa tähän pennin hyrrää, niin tämä ei ole oikeudenmukaista. Me otamme riskin, me tutkimme eri mahdollisuuksia, tuomme markkinoille tuotteita, mutta nyt sitten Euroopan unionin jäsenvaltioiden täytyy tehdä omat sijoituksensa. Toiseksi yli puolet jäsenvaltioista, niillä on jo jonkinlainen suunnitelma. Esimerkiksi eliikkuvuus Ranskassa, Tanskassa, Saksassa on jo suunnitelmia. Niihin käytetään ratka- rahaa, mutta eri ratkaisuihin. Me emme halua asettaa lisätaakkoja jäsenvaltioiden harteille. Meidän tulisi päättää yhdestä ratkaisusta ja mennä kaikkien siihen suuntaan, eikä tässä ole kysymys ainoastaan jäsenvaltioista ja meistä, vaan myöskin infrastruktuurin rakentajat olisivat iloisia, jos voisivat jakaa asiakkaansa meidän kanssamme. Eli tämä lähestymistapa, jossa voidaan jakaa kustannukset, se on täysin elinkelpoinen ja se auttaisi Eurooppaa eteenpäin. Kiitos, se kaikkia ensimmäisen paneelin asiantuntijoita. Ja nyt siirrytään toiseen paneeliin. jos vähän vaaditaan väestöä täällä huoneen etuosassa. Seuraavassa paneelissa on Laros vesiliikennefoorumilta, Viljet kansainvälisestä tieliikenneunionista, Guida UITPstä, Sylvain Aon Euroopan kaupungit ja alueet verkosta, innoivat kuljetusrakenteet ja Marinus Martens Euroopan investointipankista. Voisitteko tulla tänne esitykseen? Istukaa minne haluatte. Etsikää paikkanne. I'm the euh, Laros, Laros, Okay, colleagues, are we ready to go again? Olemmeko valmiit aloittamaan? Vanhat säännöt ja puheenjohtaja Noja on yhtä armoton kuin ensimmäisessä osassa kuusi minuuttia Willem Laros vesiliikenteen teknologiafoorumi. Herra Laros. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Thank you. Hyvää huomenta, hyvät naiset. Kiitos, että saamme jakaa kanssanne joitakin havaintoja, joitakin ideoita meriliikenteen maailmasta. Meri vesiliikenteen foorumiin kuuluvat kaikki mm, sidosryhmät, laivan rakentajat, omistajat, äh, laivainsinöörit ja niin poispäin. Polttoaineiden polttoaineiden käyttö. Sitä on pidetty aina tärkeänä tutkimusalueena strategia-asiakirjassa. Meidän linjana on aina, vähemmän polttoainetta, parempaa polttoainetta tai jopa ei polttoainetta. Että nyt tällä kertaa puhun maakaasusta. Meriliikenteen kokemukset maakaassa alkavat 60-luvulta, jolloin alo- aloitettiin suurten maakaasumäärien kuljetus ja ja alukset, jotka sitä kuljettivat, käyttivät kaasu, rahdin kaasua. Siinä oli maakaasuturbiineja, ei, ei mitään polttomoottoreita. Ja viime vuosina olemme nähneet puhtaat ja polttoaineiden nestetyn maakaasun käyttöä perinteisten fossiilisten polttoaineiden vaihtoehtona. Tässä on kuitenkin yksi iso mutta maakaasun kautta tämä on tämä varastointivolyymi, kuten mainittiin, nesteytettyä maakaasua pitää miinus 160 asteessa säilyttää, jos ajatellaan kuinka paljon kaasua tarvitaan Euroopasta ja Yhdysvaltoihin. Se syö sitten taas kuljettavaa rahtimäärää se puhtaat polttoaineet maakaasun vaihtoehtoina. keskittyy lyhyen matkan rahtiin ja erityisesti sisävesiliikenteeseen. Sillä matkat ovat lyhyempiä ja, ja paljon tiuhemmat tankkausvälit tai mahdollisuudet siihen. Jos ajatellaan vakaassa käyttöisiä aluksia, Norjan lauta, lautaliikenteessä niitä on paljon ja ka- sisämeren liikenteessä sisävesiliikenteessä on paljon myöskin luotsiliikenteessä Hinaajissa – ja tiheästi asutuilla alueilla, joissa ympäristö hyödyttävät korvaamattomia. Sosiaaliset hyödyt ja kustannukset. Ensimmäinen hyöty on, että käyttämällä maakaasua me täytämme eurooppalaiset ja kansainväliset ympäristösäädökset, rikkidioksidit 90 prosenttia, noksit, typenoksidit vähenevät ja hiilidioksidi 20-25 prosenttia, ja tämä viherryttää. Nästäytetty maakaasu, paineistettu ja metanoli ovat vaihtoehtoja meriöljylle, meridiiselille, jota käytetään. Ja myöskin sillä se on kustannustehokasta suhteessa raskaaseen polttoaineeseen, jota käytetään maiden välisessä liikenteessä. Ja ma- maakaasu, nestetty maakaasu alkaa pärjätä raskaalle polttoöljylle, mutta siinä on tämä ongelma. Jos kuljettavan rahdin määrä kapasiteetti vähenee, niin tämä ei ole kaupasti kannattavaa. Eli tässä keskitytään lyhyisiin kuljetuksiin ja sisävesiliikenteeseen, mitkä ovat eurooppalaisille kuluttajille kaikkein tärkeimpiä. Jos haasteesta jatketaan, tämä tankkiinfrastruktuuri on isoin ongelma. Tämä eurooppalainen aloite, jossa nimettäisiin satamia, ja me haluamme infrastruktuuria – sitä me tietenkin toimme. Mutta pieni varoitus. Älkää tehdä tuosta pakollista. Antakaa markkinoille mahdollisuus toimia. Olkaa avoimia tekniselle ratkaisulle ja kannustakaa äh, teknistä innovointia sekä aluksissa että äh, ran maissa. Sitten standardiset säännöt aluksilla ja rannalla. Siellä siis säätely tapahtua. Kansainvälinen merikulkujärjestö on hidas prosessi, mutta alkaa aliarvioikasta eurooppalaisessa kontekstissa. Ja sitten kolmas pointti. Nyt Euroopan komissiolla on mahdollisuus, koska lyhyen matkaan laivaliikenne ja liikenne on kansainvälisen merikulkujärjestön toiminnan ulkopuolella. Siellä Eurooppa voi helpottaa vihreiden polttoaineiden käytönottoa edullisella lainalla tai äh, muilla aloitteilla tai sitten jakamalla tutkimuskustannuksia. Meillä on mahdollisuus osoittaa, että päiväteknologia toimii. Euroopalla on roolinsa lainsäädännössä sekä, sekä lainsäädännön että kannustajien luomisessa. Is Mr. Mark. Seuraavaksi Mark Biljet maakuljetuksesta. Very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ei varmaankaan tarvitse esitellä teille kansainvälistä maantiekuljetusliittoa uudelleen. Eli mennään suoraan asiaan. Puhdasta energiaa liikenteen alalle. Me olemme tyytyväisiä siihen, mitä komissio tähän mennessä tässä asiassa on tehnyt kaupallisen kaupallisen liikenteen harjoittajat tarvitsevat elinkelpoisia vaihtoehtoisia polttoaineita ja meidän täytyy pienentää sitä ympäristöjalanjälkeä, jota meillä on alkuvaiheessa. Paketti on selkeä kehitys vaihtoehtoisissa polttoaineissa myöskin kaupallisissa kuljetuksissa. Se parantaa tai se voi parantaa vaihtoehtoisten polttoaineiden saattavuutta rajat ylittävällä tavalla. Se voi lisätä luot, äh, lähin, läpinäkyvää tietoa siitä, miten tätä voidaan käyttää ja sillä voitaisiin ratkaista vielä auki olevia haasteita, mutta tämä paketti, sitä ei tulisi pitää tarkastella äh, yhtenä kokonaisuutena, vaan se on vain yksi pala suuremmassa palapelissä. Me tarvitsemme holistisen lähestymistavan liikenteen vihreyttämiseen. Me emme voi yksinomaan tarkastella polttoainetta ja infrastruktuuria. Meidän on tarkastella, tarkasteltava myöskin ajoneuvoja. Tämä on jo täällä todettu ja myöskin liikenteen harjoittajat, niitä täytyy kannustaa sijoittamaan näihin ajoneuvoihin. Ja tietenkin on tärkeää, että uskottavalla läpinäkyvällä tavalla eh, he näkevät eh, edut, joita syntyy näistä ajoneuvoista. Eli tämä on tärkeää. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tämä keskimmäinen pallukka, rahoitus. Miten me maksamme ja kuka maksaa? Sitten haasteista. Valitettavasti tähän saakka nämä ajoneuvot ovat edelleen kalliimpia ostohetkellä ja niiden käyttäminen on kalliimpaa, jos verrataan esimerkiksi dieselajoneuvoihin. Edelleen verrataan painoa ja volyymiä polttoaineiden kohdalla ja vaikutusta, joka tällä on polttoaineet tankkiin. Komission ehdotuksessa on otettu huomioon sähkö- ja kaksoispropulsioajoneuvoille, mutta ei kuitenkaan muille vaihtoehtoisille polttoaineille. Ehkäpä tätä tulisi tarkastella. Sitten ajoneuvon autonomia. Rekka 40 tonnia dieselillä, sillä voi ajaa 2100 kilometriä. LNG-ajoneuvolla voi ajaa 1200 ja kaksoispropulsioajoneuvo pääsee lähimmäksi dieselajoneuvoa ja se on kaikista houkutteleva vaihtoehto liikenteen harjoittajille. Myöskin turvallisuus. Turvallisuudesta on jo puhuttu täällä ja se täytyy ottaa huomioon, kun lasketaan kustannushyötyä ja vaikutusanalyysiä. Me olemme nähneet huolestuttavia videoita YouTubessa, jossa kaupungin bussi, joka kulkee paineistetulla maakaasulla, se räjähtää. Eli tämä on aikamoinen ongelma ja se on otettava huomioon, kun äh, harkitaan näiden ajoneuvojen käyttämistä. Sitten ratkaisut. Parempaa tietoa ajoneuvojen valmistajilta ja polttoaineen valmistajilta olisi taattava helpompi pääsy investointipääomaan, saada takeita jonkinlaisesta tuotosta suhteessa investointiin. Myöskin jonkinlainen korvaus, jos kuljetettavien ihmisten määrä vähenee. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon turvallisuusulottuvuudet. Sitten lisähaasteita. Kaikkia vaihtoehtoisia polttoaineita ei voi käyttää kaikkiin tarkoituksiin. Esimerkiksi vety ja sähkö keskipitkillä ja pitkillä välimatkoilla ja paineistettu maakaasu pitkillä välimatkoilla. Eli tässä tarvitaan lisätutkimuksia, jotta nämä vaihtoehtoiset polttoaineet, miten niitä voitaisiin käyttää kaikissa kaupallisessa kuljetustoiminnassa Esimerkiksi Saksassa on käynnissä mielenkiintoiset kokeet, jossa Siemensillä on erityisrekkoja, ja tämä käyttöä edistää Saksan ympäristöministeriö. Tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto, jota tulisi tarkastella. Rahoitus, mitä kustannuksia tähän liittyy ja voidaanko ne kustannukset pitää hyväksyttävällä tasolla, kuka maksaa ja kuinka, EU-ko Meillä on eri vaihtoehtoja, jäsenvaltiot, polttoaineverotulot, infrastruktuurimaksut, ulkoisten kustannusten sisäistäminen, nämä tulot voidaan korvamerkitä. Sitten teollisuus, 26 miljardia kuultiin täällä jo investointien arvona, infrastruktuurin tarjoajat ja loppukäyttäjät. Mutta on tärkeää, hyvät naiset ja herrat, että hyödytkin jaetaan tasavertaisella tavalla. Ja suurkiitokset puheenjohtaja, minä pidin ajastani kiinni. Jetsulleen herra Pilein, olen kovasti kiitollinen siitä. Seuraavaksi Umberto Gida, UITPn johtaja. Ja teillä ovat nämä räjähtävät bussit. Kuusi minuuttia. Kiitoksia. Bussi ei räjähtänyt, mutta siellä oli aika isot liekit kyllä. Eli pari sanaa. UETP on kansainvälinen julkisen liikenteen liitto. Meillä on 3400 jäsentä 90 maasta, eli olemme kansainvälinen järjestö. Ja meillä on mm, kaiken alojen edustajia, operaattoreita, valmistajia, tutkijoita, yliopistoja. Sitten muutama asia liittyen julkiseen liikenteeseen. Ja tällä tavalla voidaan vastata tuleviin liikkuvuuden haasteisiin. Vuosittain on 60 miljardia matkaa julkisessa liikenteessä ja ne ovat jakautuneet sitten tie, linja-auto ja raideliikenteeseen. Ja taloudellinen arvo on noin yli prosentti bruttokansantuotteesta ja siellä on 1,2 miljoonaa ihmistä töissä. Ja me uskomme, että puhtaan liikenneenergian paketti voi edesauttaa siihen, että päästään eurooppalaisiin tavoitteisiin ja meidän täytyy vähentää myöskin energiariippuvuuttamme ja meillä on myöskin hiilen poistamistavoitteita. Herra Kiido, ymmärrän, että kuusi minuuttia on hyvin vähän aikaa, mutta voitteko hieman hidastaa vauhtia, koska tulkeilla on hieman vaikeuksia pysyä mukana? Today, the existing technologies in public... Tällä hetkellä teknologioita käytetään julkisessa liikenteessä on puhdasta. Meillä on myöskin uuden sukupolven dieselbusseja. Ja kaupunkialueilla käytetään jo hyvin paljon sähköä ja on myöskin näitä raitiobusseja monissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Eli me katsomme, että lisäsähköistäminen on yksi tärkeimpiä tavoitteita, jotta voimme vähentää liikenteestä hiiltä. Ja tähän voidaan päästä sähköistämisellä, esimerkiksi täysiä sähköajoneuvoja tai hybridiajoneuvoja käyttäen – ja kustannukset eivät kuitenkaan tee tästä teknologiasta kovin puolensa vetävää. Ja infrastruktuurin kehittäminen on tärkeä, jotta voidaan kehittää vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja tämä koskee myöskin julkista liikennettä. Ja siksi pidämme hyvänä direktiiviehdotusta, joka liittyy vaihtoehtoisten energialähteiden infrastruktuureihin, eikä pidä katsoa ainoastaan ajoneuvoja, vaan myöskin pitää kehittää näitä kyseisiä infrastruktuureita. Ja tämä lähestymistapa ei koske ainoastaan sähköistämistä, vaan myöskin muita kysymyksiä, jotka liittyvät liikkuvuuteen. Viime vuonna poliittinen keskustelu vaihtoehtoisista polttoaineista keskittyi hyvin siihen, miten sähköautoja voidaan ottaa käyttöön, mutta kuten pääsihteerimme sanoi, sähköautojen liikenneruhka on hiljainen ja saasteeton, mutta se on silti ruuhka. Eli meidän täytyy yhdistää eri liikennemuotoja, eli julkinen ja yh, julkisella ja yksityisen sektorin yhteistyöllä voidaan ratkaista näitä ongelmia kaupungeissa ja maaseutualueilla. Ja hyvä julkinen liikennejärjestelmä, joka tällä hetkellä on hyvin vähähiilistä, voi olla perustana tulevaisuuden monimodaaliselle liikenteelle. Ja jo tällä hetkellä monet sidosryhmät ovat myöskin tärkeitä sähköisen liikkuvuuden toimittajia monissa osissa Eurooppaa, monissa kaupungeissa ja monilla Euroopan alueilla. Mutta yksi tärkeä tekijä on kustannus, varsinkin nyt kun valtioiden budjetit ovat tiukalla. Eli me katsomme, että voidaan hyödyntää sitä, mitä on jo olemassa sähköisten laitteiston osalta. Eli sen sijaan, että rakennetaan täysin uusia kalliita infrastruktuureita, olemassa olevia liikenneinfrastruktuureita voidaan käyttää pohjana esimerkiksi latauspisteille, kaiken tyyppisille ajoneuvoille. Ja näin voidaan myöskin edistää saumatonta multimodaalista liikennettä. Me olemme tehneet arvioita esimerkiksi saksalaisen järjestön kanssa. Ja kun käytetään näitä infrastruktuureita ja näitä latauspisteitä voidaan käyttää kaikkien julkisten ja yksityisten ajoneuvojen osalta. Ja tässä vaiheessa me tuemme sitä, mitä sähköistämisfoorumi on ehdottanut liittyen siihen, että pitää edistää multimodaalisuutta julkisessa liikenteessä ja raideliikenteessä. liikenteessä. Sitten vielä lopuksi, kuten sanoimme, meillä on tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa ja sitä pitäisi soveltaa myöskin muissa kysymyksissä, kuten infrastruktuurissa. Meidän täytyy lisätä kaupallista toimintaa ja viisi kilometriä tunnissa kaupallisessa liikenteessä linja-autojen osalta vähentää kulutusta 20 prosenttia, eli 20 prosenttia vähemmän päästöjä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja lopuksi erä on. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että kutsutte poliisin tänne. Pari poliisista. Me olemme Euroopan kaupunkien ja alueiden yhdistys 65 jäsentä 70 maasta. Me tuemme jäseniä luodaksemme innovaavia ratkaisuja kestävämpään ja liikenteen. Meillä on koko joukko asioita, jotka liittyvät kaupunkiliikkuvuuteen, mukaan lukien puhtaammat ajoneuvot ja sähköinen liikkumus. Me olemme osa tätä sähköistämisfoorumia, joka tähän Kristi esitti ja myöskin Euroopan sähköisen liikkuvuuden seurantakeskuksen ja sen me emme vastusta komission ehdotusta. Päinvastoin. Mutta kun olemme työskennelleet jäsenten kanssa, me olemme keskittyneet sähköiseen liikkuvuuteen. Ja keskitymme sitten tässä esityksessä sähköisten ajoneuvojen ää, latausverkostoon. Tärkeintä on, että pidämme komission ehdotusta tervetulleena, mitä, mikä liittyy sähköajoneuvojen lataukseen. Sillä on tärkeä virstanpylväs ja voimakas signaali markkinoille. Toinen kommentti on hyvin lähellä ITP-kollegan kommentteja. Me uskomme, että kulutuksen sähköistämisen pitäisi tapahtua yhdessä kestävämmän kaupunki- ja alueliikennejärjestelmän käyttämisen kanssa. Sähköajoneuvojen pitäisi olla osa multimodaalista verkostoa. Me emme halua sähköistä liikkuvuutta, me haluamme kestävää kaupunkia ja alueellista äh, kulutusjärjestelmää. Ja tämä siirtyminen on tapahtumassa koska on sähköisellä liikkuvalla on tärkeä osa. Se voi jopa katalysoida kestävämpää kaupunkia ja liikennettä. joten meidän mielestä ja jäsenten mielestä kansalliset politiikkaraamit, tätä direktiivi vaatii, niissä pitäisi olla strategia sähköajoneuvojen integroittamiseen kuljetusverkostoihin alueellisella kaupunkitasolla. Ja erityisesti pitäisi kiinnittää huomiota latausverkostoon. Julkisen liikenteeseen pitäisi ja yhteyksien siihen pitäisi miettiä, kuten kollega Guida tässä esitteli, mukaan lukee myös integroitu energian hallinta. Kolmannekseen me toimme 22 tavoitteita latauspisteisiin ja julkisilla latauspisteisiin. Meillä on tärkeää, että meillä on tällaisia rahoitustavoitteita ja se vain jäsenmaiden pitäisi kansallisen poliisi, politiikka kehikkoon puitteissa päättää siitä, mitä direktiivi vaatii, ja näin me kykenemme sopeutumaan erilaisiin eroihin. Ei tarvita niin paljon latauspisteitä demo-ajoneuvot ovat asettaneet, että näitä latauspisteitä ei välttämättä tarvitse niin, mutta jo, jossakin jollakin alueella on paljon enemmän kuin 10, jopa 10 prosenttia. Joten nämä julkiset ää, latauspisteet auttavat tasoittamaan näitä eroja. Ja pitäisi myöskin sitten päättää näistä tavoitteista. Neljänneksi me kannatamme ehdotusta mitä tulee näihin kom, kombo 1 ja kombo 3 latauspisteeseen, mutta olisi hyvä, jos löytäisimme perustan, joka mahdollistaa sen, että kaikki markkinoilla olevat ajoneuvot voida, että niitä voidaan ladata kaikkialla Euroopassa. Viidenneksi ja lopuksi. Ilman eurooppalaista sähköajoneuvojen latausaloitetta meillä voisi olla eurooppalainen rahoitusstrategia, jonka pitäisi tarjota jonkun verran eurooppalaista rahoitusta ää, latauspisteiden luomiseksi ja pitäisi taata myöskin erilaisten instituutioiden aloitteiden koordinointi mukaan lukien se, mitä EIB tällä esittele, Euroopan investointipankki esittelee. Kaikki aloitteita pitäisi koordinoida. Ja ihan meillä pitäisi olla yhden lukujärjestelmän informaation tarjoamiseksi liittyen rahoitusmekanismiin. Ja tämä luku voisi olla tämä Euroopan ää, sähköisen liikkuvuuden seurantapiste. Haluan näyttää tästä vain yhden kuvan esityksestä, joka liittyy vähän muuhun. Varsin tämä TIDE-projektin, joka on komission projekti, jota poliis koordinoi. Tässä pyritään lisäämään innovoivan urbanin liikkuvuuden käyttöönottoa. Jotkut nämä toimenpiteet liittyvät sähköisen liikkuvuuteen ja vuonna 2013 olemme kehittäneet täytännössä suuntaviivat rahoitusjärjestelmiä, jotka koskevat lataus pisteitä, joka on erittäin relevanttia, jos direktiivi astuu voimaan lähellä nykymuotoa, muotoa. Kiitos. Ja nyt Marinus Martins Euroopan investointipankista. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti kommentoida sitä, miten me rahoitamme kuljetusalaa ja myöskin puhua infrastruktuurista ja sitten haasteista, joita meillä on tulevaisuudessa edessämme. EU-pankkina, investointipankin tarkoituksena on tukea eurooppalaisia projekteja ja siitä syystä investointipankki keskittyy toimiin, joilla on todennäköisesti suurin mahdollisuus viedä EUn poliittisia tavoitteita eteenpäin avaintavoitteita tuleville vuosille on kestävä liikenne ja ilmastonmuutos liikenteessä täytyy käyttää vähemmän ja puhtaampaa energiaa ja vähentää sen negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Ja täten se, että saataisiin sisämarkkinat vaihtoehtoisille polttoaineille, se on investointipankin politiikan keskiössä. TEN-verkostojen kehittäminen on avaintavoite. Vuonna 2011 tähän osoitettiin 8 miljardia euroa. Meillä on ydinverkko, me olemme keskittyneet myöskin sisävesillä liikenteeseen, satamiin ja me yleisesti ottaen tuemme TEN-verkostotoimintaa pankissa. Viimeisen viiden vuoden aikana pankki on investoinut yli 70 miljardia liikenteeseen. Se on ollut suht vakaalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana, 25 prosenttia koko investointipankin rahoitustoiminnasta. Kuitenkin prioriteetit ovat muuttuneet EU-politiikan mukaisesti. Erityisesti me olemme keskittyneet kaupunkiliikenteeseen ja raideliikenteeseen. Niiden osuus on kasvanut ja hiljattain myöskin rahoitus vaihtoehtoisiin polttoaineisiin on kasvanut, vaikka volyymit ovat vielä hyvin pieniä. Sitten haluaisin sanoa muutamia, muutaman sanan rahoituksesta vaihtoehtoisten polttoaineiden kohdalla. Ensimmäinen väline, jota käytämme, on tekninen apu. Investointipankki tekee yhteistyötä komission kanssa ja meillä on jo välineitä, joilla jäsenvaltiot voivat valmistella näitä vaihtoehtoisten polttoaineiden projekteja. Riskinjako, rahoitusväline, se parantaa mahdollisuutta tutkimuksen rahoitukseen, sellaiset projektit, joiden kautta saadaan vaihtoehtoisia polttoaineita markkinoille. Elena auttaa liiketoimintamallin kehittämisessä energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa energialähteissä ja siitä tuetaan useita projekteja jäsenvaltioissa, jos kysymys on vaihtoehtoisista polttoaineista. Jaspers-aloite uusissa jäsenvaltioissa autetaan tämän kautta projektien eteenpäinviemistä. Eli kaikkia näitä aloitteita voidaan käyttää tulevissa investointiprojekteissa vaihtoehtoisten polttoaineiden kohdalla. Toinen väline on perinteinen lainananto-toiminta. Se on meidän päätoimintaamme. 90 prosenttia taloudellisista sitoumuksistamme menee tähän. Pankki pankin tuki on myöskin avainasemassa silloin, kun halutaan houkutella muita investoijia projekteihin mukaan. Vaihtoehtoisissa polttoaineissa tarvitaan eri sektorit yhdistävää lähestymistapa ja investointipankki voi toimia tässä välittäjänä valmistajien, esimerkiksi latauspisteiden tai akkujen valmistajien välillä. Ja kolmanneksi meillä on ähm, rahoitusvälineitä, joilla autamme asiakkaita suunnittelemaan rahoitusta yhteistyössä muiden kanssa, esimerkiksi EPEC. Siinä edesautetaan PPP-projektien ähm, aikaansaamista – ja tätä on kohdennettu vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusprojekteja on toteutettu TEN-verkostoissa ja tätä voitaisiin, tässä voitaisiin käyttää LTGG-välinettä, joka vähentää riskejä investoijien kohdalla tällaisissa projekteissa. Sitten lopuksi haluaisin sanoa, että investointi pankilla on hyvin sofistikoituja välineitä, joiden kautta asiakkaat voivat äh, toteuttaa projektejaan, mutta tämä vaihtoehtoisten polttoaineiden projekti ei ole helppo tehtävä tämänhetkisessä ilmapiirissä ja tähän vaaditaan kaikkien panostusta. Voin vakuuttaa teille, että investointipankki on valmis tukemaan toimintaa. Meidän tulisi ottaa opiksi menneisyydestä, kun viedään liikenneprojekteja tulevaisuuteen. Investointipankilla on paljon asiantuntemusta ja kokemusta ja me olemme valmiita jakamaan tämän ja myöskin siis teknisellä ja rahoituksellisissa asioissa. Jos me haluamme tehdä liikenteestä kestävämpää ja puhtaampaa, niin siitä ei hyödy ainoastaan kyseenomaiset maat, vaan myös EUn talous kokonaisuudessaan. Kiitos huomiostanne. Very much, Mr. Martins. Can I... Kiitos, herra Martins. Äh, antaisin jäsenille vähän suuntaviivoja. Ketkä haluavat puhua? Fidanza Lichtenberg. Rike. Mr. Tobacco. Okei. Okay. Selvä. Kven kolme minuuttia ja muut kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. No, tällä kertaa minulla ei ole paljon kysymyksiä. Haluaisin tehdä yhden huomion yhdestä täsmällisestä kohdasta. Minusta nyt vaikutti tässä viimeisessä puheenvuorossa, Martensin puheenvuorossa, että kun puhutaan rahoituksesta, no, te puhuitte hiukan välttellen te puhuitte vähän yleisesti näistä kysymyksistä ja voimme nyt sitten kehittää näitä, kun laadimme tästä mietintöä, mutta tässä on nyt kaksi perusongelmaa. Ensinnäkin rahoitus. Tässä on paljon hämmennystä ja tämä tuli jo esillä aikaisemmin, että kuka maksaa. Ja sitten nämä tavoitteet. 2020 tavoitteet, voidaanko niihin päästä, sopivatko ne yhteen nyt sitten markkinatilanteeseen ja tilanteeseen, joka on nyt eri jäsenvaltioissa eri alueilla. Meidän täytyy keskittyä näihin kahteen kysymykseen pääasiallisesti. Meidän täytyy selvittää näitä epäilyksiä ja vastarintaa, joita ei ole pelkästään valiokunnassa, vaan myöskin niitä löytyy neuvotteluissa, kun käymme neuvotteluita neuvoston kanssa. Eli ehkä te voitte sitten lyhyesti kertoa vähän täsmällisemmin näistä kahdesta asiasta, Tällä tavalla voitte auttaa meitä perustelemaan kantojamme sitten näissä kysymyksissä. Ja erityisesti katsoisin vielä, että kun katsotaan näitä hyviä käytänteitä ja asioita, jotka liittyvät rahoitukseen, ja miten on käytetty julkisia varoja ja muita rahoitusmuotoja, esimerkiksi verohelpotuksia, kun esimerkiksi rakennetaan infrastruktuureita, näitä latauspisteitä, eli Tähän voidaan käyttää ehkä julkisia varoja ja täytyy miettiä myöskin rakennustandardeja latauspisteiden osalta. Eli meidän pitää ymmärtää, miten näitä julkisia investointeja voitaisiin minimoida ja sillä voimme tukea paremmin näitä suunnitelmia. Ja sitten Larosille yksi kysymys. Eli nämä varastointipisteet Te sanoitte, että on erittäin tärkeää, että jokaisessa satamassa, no puhutaan nyt lähinnä näistä satamista, eli siellä pitää olla jonkinlainen varastointipiste, ja että niihin täytyy, niissä asioissa täytyy jättää kyllä sitten jäsenvaltioille vähän joustavuutta ja liikkumavaraa. Ja herzlichen Dank. Kiitoksia. Minulla olisi vielä yksi kysymys, joka liittyy näihin latauspisteisiin. Aun, Kun ajatellaan näitä kustannuksia, joita syntyy, kun jokin kaupungin osa tai keskeinen kaupungin osa varustetaan sähköiseen liikkuvuuteen, niin onko mitään kustannusarvioita tehty? Eli kun ajatellaan infrastruktuureja, eli millaisia kustannuksia niihin liittyy. Onko kaupungissa malleja, joita on jo kokeiltu? Jos nyt ei puhuta näistä kimppakyydeistä, se on eri asia, mutta millainen tämä kustannuskysymys on näissä kysymyksissä? Ja sitten kustannuksista ensinnäkin julkiset varat, joita niihin pitää käyttää Meillähän nyt on aika tiukka budjettitilanne, kuten tuli jo esille. Se on aika monen ongelma. Vai onko tässä nyt kumppanuutta tai jotain muuta? Tämähän viime kädessä on se ratkaiseva kysymys, jos todellakin kaupungeissa halutaan tarjota yksityisille auton käyttäjille jotain. Ja sitten julkisessa liikenteessä rakenne on erilainen, mutta siinäkin tarvitaan uudelleenjärjestelyitä, olettaisin, ja kysyisin nyt sitten Guidalta, Eli onko tässä kokemuksia kustannuksista, joita tähän liittyy, ja miten ne sitten jaetaan, koska se on sitten viime kädessä ratkaiseva kysymys. Ja sitten mielestäni avoin kysymys vielä kustannusten osalta on se, eli kuka maksaa nämä kustannukset tästä jonkun akun koko elinkaaresta. Se ei ole mikään pikkukysymys. Sehän on e- erityisjätettä, eli miten se hoidetaan, kuka, millainen elin kukaari sillä on ja millaiset kustannukset tästä koituvat. Näitä kysymyksiä ei usein käsitellä, mutta näitä kustannuksia on, kun on kyse kaupunkiliikenteestä, julkisesta liikenteestä. Eli meidän täytyy nyt kuidelle vielä esittää tämä kysymys, eli onko tästä nyt jotain tietoja ja laskelmia olemassa, eli mitä kierrätys ja akkujen hävittäminen sitten tällä alalla maksaa. Okay. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä herra Larostille. Olin yllättynyt, kun kuulin vaihtoehtoisista polttoaineista meriliikenteestä ähm, puhuttavan, että siinä ei rajoituttaisi yksinomaan rikkipäästöihin. Sehän on erityinen ongelma meriliikenteessä. Niin se aiheuttaa, asettaa aivan erityisiä rajoituksia. Minua yllätti se, että te puhuitte siitä, että maakaasu laivoissa vievät niin paljon tilaa, että ei voida edes kuvitella, että sitä käytettäisiin pidemmillä matkoilla. Olen ollut mukana useammassakin kokouksessa, jossa on puhuttu aiheista, eikä tällaista kukaan ole koskaan näissä kokouksissa maininnut, kun puhutaan suurten meriliikennesatamien kanssa, joihin tulee valtaisia laivoja – niin ei tätä ongelmaa ole otettu esille. Eli voisitteko hieman täsmentää, mitä ongelmia kaasun säilyttäminen laivalla aiheuttaa, jos sitä verrataan tähän täl, täs, tällä hetkellä käytössä oleviin polttoaineisiin, ja onko jonkinlaisia rajoituksia, jota tämä aiheuttaisi kaasun käytölle, jos otetaan huomioon se, että se vähentäisi myöskin sitten kannettavan rahdin määrää. Tämäkin yllätti minut. Sitten kysymys investointipankille. Connecting Europe-esittelijänä me pidämme huolta kyllä energiaverkoista – ja tässä on synergia näiden kahden välillä, koska tässä puhutaan energiaverkkoja ja sitten energian polttoaineiden siirtämisestä jäsenvaltiot ja neuvosto eivät ole kovinkaan kiinnostuneita tästä. Oletteko sitä mieltä, että tämä voisi kiinnostaa markkinoita uudet rahoitusvälineet, voitaisiinko niitä kohdentaa tämän tyyppisiin välineisiin ja onko investointipankki jo tutkinut niitä rahoitusvälineitä, joita voitaisiin käyttää tällaisten interaktiivisten polttoaineverkostojen rakentamiseen? Thank you, Chair. Um, also from my... Kiitos puheenjohtaja. For being here and for these uh, explanations. I have a couple of... Minulla on pari kysymystä. Selkeämmäksi käy, että kuljetusverkosta toimii yhä systemaattisemmin. Ei kysymys ole polttoaineista, autoista, vaan infrastruktuurista ja muustakin kaikesta pakettiin. Ja me olemme kuulleet paljon sitä, mitä julkinen sektori voi tehdä liittyen investointeihin, investointitukiin, mutta miten yksityiset kumppanit saadaan mukaan. Otan yhden esimerkin pari viikkoa ja sitten yritys, jota me olemme käyttäneet täällä esimerkkinä, yrityksenä, joka investoi vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Se meni konkurssiin. Miten voitte pitää huolta siitä, että yritykset investoivat käsi kädessä julkisen sektorin kanssa. Tämä ulottuvuus on tänään puuttunut tästä. Toisekseen, jos meillä on julkisen puolen investointeja, se täytyy tapahtua teknologia neutraalisti hallitukset eivät ole olleet kauhean hyviä voittajien poimijoita. Yleensä poimimme häviäjiä. Rahaa ei ole paljon. Kaikkeen ei voi investoida. Valita pitää tehdä. Mutta jos joku vissi valita tehdään, saattaa joku vaihtoehto mennä sivusuun, joku, joka olisi pitkällä aikavälillä parempi. Miten yhdistää pitkän ja lyhyen aikavälin näkökulmat? Sitten meriliikenne Rikke viittasi siihen, puhutaan paljon näistä ympäristöalueista, jotka pitäisi ottaa 2005 mennessä. Niillä on valtava vaikutus laivastoon. Ja paljon puhutaan ää, maissa infrastruktuurin investointiin, mutta mitä teidän mielestä pitäisi aluskannan investointien suhteen tehdä, koska kaikkiin aluksiin täytyy asentaa joku pesulaitteet tai jotkut muut Miten tuo tehdään? Miten yksityinen sektori ostaa nämä ratkaisut? Tulee mukaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Hyvät herrat. Jos mennään esitysjärjestelyssä kaksi minuuttia vastauksia. Sama juttu. Jos, et, jos aika ei riitä vastaamiseen, voitte kirjoittaa jäsenelle. Aloitetaan herra Laroksista kaksi minuuttia. First question of... Ensinnäkin pitää volyymikysymys. Kuten kävi selväksi, kun puhutaan, kun puhutaan nesteytetystä maakaasusta ja kun sitä kuljetetaan 100, minus 160 asteen lämpötilassa, niin se pitää eristää varastoinnin aikana ja turvallisuusvaatimukset tällä hetkellä kansainvälisellä tasolla ovat paljon korkeammat ja on otettu huomioon tämä räjähdysriski. Eli nämä tankit ovat paras varastointivaihtoehto. Ja tämä johtaa tilanteeseen, eli sen sijaan, että on polttoainetta, niin tarvitaan viisi kertaa enemmän tilaa varastointiin energian osalta. Eli tässä on suuri ongelma. Ja kuten sanoin, jos on mahdollisuus täydentää näitä varastoja useammin, niin sitten tilanne paranee huomattavasti. Sitten mitä tulee tähän IGA-tilanteeseen, olen puhunut siitä, että kaasua voitaisiin käyttää polttoaineena – polttomoottoreita voidaan muuttaa niin, että niissä voidaan käyttää nesteytettyä maakaasua aika helposti. Pesurit tulevat kysymykseen silloin, kun kyse on huonolaatuisesta öljystä. Ja tässä on tasapaino, eli joko on hyvin puhdasta polttoainetta tai sitten investoidaan siivouslaitteistoon. Ja lopuksi bunkeri varastointi. Suosittelen, että voin kuvitella, että Euroopan suurimmissa satamissa pitäisi olla jonkinlainen energiavarastovaatimus, Mutta ei nyt voida vaatia, että Rainin varrella kaikissa satamissa olisi tällainen mahdollisuus mutta meriliikenteessä on paljon pk-yrityksiä ja niiden pitää sitten valita nämä varastointipisteet. Thank you, Chairman. Uh, maybe couple... Kiitos puheenjohtaja. Ehkä muutama huomio uh, tavoitteista. Me kannatamme kunnianhimoisia tavoitteita, koska muuten saattaa tulla viivästyksiä ja me tarvitsimme tätä asiaa jo kymmenen vuotta sitten niin pian kuin mahdollista, koska meidän täytyy vähentää, pienentää ekologista jalanjälkeä. Yksityisten kumppanien mukaan ottaminen, no ne ovat jo tänä päivänä mukana, mutta mutta mitä tulee operaattorien puoleen, niiden tulisi olla eh, enemmän mukana tutkimuksessa ja testauksessa ja varhaisessa vaiheessa dialogi polttoaineen tuottajien ja ajoneuvojen valmastajien välillä, jotta todettaisiin elinkelpoisuus ja löydettäisiin ratkaisuja varhaisessa vaiheessa. Tämä olisi hyvä lyhyen ja pitkän aikavälin perspektiivit. Me olemme tarkastelleet tätä Euroopan unionin komission asiantuntijaryhmän, polttoaineasiantuntijaryhmän kanssa. Ja nämä ovat riskejä, jotka tässä vaiheessa on pakko ottaa, koska vaihtoehtoja markkinoilta ei vielä löydy, sellaisia, jotka voisivat täysin korvata öljyn ja olitte oikeassa, jos me teemme päätöksiä liian varhaisessa vaiheessa, niin ehkä emme huom- löydä niitä parhaimpia ratkaisuja, eli meidän täytyy testata paljon, paljon ja paljon. Uh, thank you, uh, eh, Mr. Kiitos, Arkuida. Ensiksi, mitä tulee tavoitteeseen julkisen liikenteen suhteen, meidän tavoite pohjautui markkinaosuuteen Joten tässä oli, käsitemme oli laajempi kuin sähköinen liittuvuus. Meidän tavoite siis liittyy julkisen liikenteeseen 25 vuotta 2025 parhaat käytänteet. Meillä on joitakin esimerkkejä, mutta nämä tähän maakohtaisia. Ja liittyvät myös metallogiaa. Voin lähettää lisätietoa teille sama elinkaarikostannuksiin. Ja myöskin sitten analyysit ää, elinkaaren suhteen, VTV. Meillä on maakohtaisia analyysejä. Kysymys on siitä, ratkaistaanko ongelmaa vai siirtyykö ongelma yhdestä kohdasta toiseen. Meillä on tutkimuksia ja pyydän asiantuntijoita lähettämään lisätietoa. Ja sitten teknologian neutraalisuus. Me olemme kansainvälinen järjestö. Me tuemme teknologian neutraalisuutta. Meillä on uusi dieselbussien sukupolvi, joka on ja tulee olemaan julkisen liikenteen selkäkanta tulevina vuosina. Ne ovat puhtaampia, jotka ovat myös tehokkaita ympäristönäkökannalta ja ovat siis relevantti vaihtoehto. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Ao. I will try to, try. Kiitoksia. Yritän vastata sekä Fidanzalle että Lichtenbergerille. Kysymykset olivat samantyyppiset liittyen rahoitukseen. Eli kuka maksaa ja onko meillä varaa? No, itse edustan julkista puolta Eli julkisiin varoihin kohdistuu painetta ja on paljon viranomaisia, jotka ovat sitoutuneita tähän. Ensin meidän täytyy saada EUlta viesti. Se ei ehkä ole kovin suuri rahoittaja, mutta meidän pitää saada merkki EUlta ja meillä pitää olla välineitä tähän tarkoitukseen. Ja, eli vastaus Rikeen kysymykseen olisi myönteinen siis. Sitten on julkista investointeja ja yksityisiä investointeja, mutta on hyvin paljon kumppanuusmahdollisuuksia ja monet niistä ovat jo käynnissä tällä hetkellä. Esimerkiksi sähkön toimittajien kanssa kumppanuus tai kumppanuus erityyppisten alojen, vaikka vähittäiskaupan kanssa, julkisten viranomaisten kanssa, hotellien kanssa, Eli voidaan löytää tilaa sähköautoille. Eli siellä on sitten latauspisteitä ja niin edelleen. Se voi olla osa palvelupakettia, eli on erilaisia palveluita Amsterdamista, Rotterdamista, Barcelonaan, Tukholmaan. Siinä on kaupunkeja, jotka ovat edistyneitä näissä kysymyksissä ja on erilaisia tapoja miettiä rahoitusta sähköautojen latausinfrastruktuureilla ajatellen. Voin toimittaa teille vähän yksityiskohtaisempia tietoja pikapuoliin ja ehkä voin kertoa teille myöskin vähän näistä luvuista, joita myöskin kuulutitte. Thank you. Um, yes. Kiitos. Niin, infrastruktuurin rahoitus tietenkin investointipankki on pankki, eli me tarjoamme edullisia lainoja, mutta loppujen lopuksi julkiset tai yksityiset asiakkaat sitten rahoittavat nämä investoinnit. Viime vuosina olemme nähneet, että suurin osa projekteista, no vielä voidaan kutsua heitä varhaisiksi tekijöiksimme. Näissä infrastruktuurikysymyksissä olemme vielä hyvin varhaisessa vaiheessa ja yleensä siinä on sekä julkista että, että yksityistä sektoria mukana, joko PPPn tai yksityisten yritysten kautta. Myöskin linja-autot, taksit, autovuokrausfirmat ovat lähteneet liikkeelle – pankin kannalta me etenemme tapaustapaukselta. Tarkastelemme ehdotusta ja siitä ehdotuksesta täytyy löytyä oikeudenmukainen riskinjako mukana olevien osapuolten välillä. Kehitys tulee olemaan kysyntävetoista. vetoista Eli kysyntä tulee niiltä henkilöiltä, jotka ostavat näitä autoja ja uutta teknologiaa, mutta jotta tästä tulisi mahdollista, niin olisi tärkeää, että yksityisille osallistujille, investoijille olisi jonkinlaiset selkeät puitteet ja selkeä rahoitusrakenne, jonka kautta toteutuu oikeudenmukainen riskinjako. Se on tärkeä ennakkoehto. Niin. Kiitos. Herra Onidi, haluatteko sanoa jotain komission puolesta? Ei. Herra Finance, haluatteko sanoa jotain vielä? Lyhyesti. Pari lyhyttä huomiota vain. Eli kiitokset kaikille asiantuntijoille näistä tärkeistä puheenvuoroista. Eli meillä on yleisesti hyväksytty komission ehdotus jossain yksi löytyy kunnianhimoisia tavoitteita, ja minusta vaikuttaa, että kun ajatellaan näitä yleisiä säädöksiä, niin niistä ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla halutaan sitten toteuttaa näitä asioita. Tässä kuulemisessa on keskitytty tähän komission ehdotuksen, eli tässä on puhuttu vaihtoehtoisista polttoaineesta, mutta on puhuttu myöskin muista aspekteista, koska meidän kaikkien täytyy tietää, että vaihtoehdot öljylle ovat hyvin monimuotoisia ja niitä vaihtoehtoja ei voi olla vain yksi. Ja monissa puheenvuoroissa tuli ilmi, että se, että meillä on tällä kokonaisvaltainen lähestymistapa, eli meidän täytyy ottaa huomioon tiedot, jotka liittyvät julkisiin toimijoihin, kaasun toimittajiin. Eli meidän täytyy ottaa huomioon myöskin kuluttajien ja käyttäjien vaatimukset. Eli tässä on vähän muna ja kana kysymys. Eli infrastruktuuria ei voi kehittää, jos ei ole riittävän kehittyneitä markkinoita, mutta markkinat eivät ole kehittyneet koskaan infrastruktuureita. Ja tämän direktiivin avulla voidaan sitten edistää infrastruktuurin kehittymistä, jotta markkinat kehittyvät. Eli kumpi nyt on muna ja kana? Meidän olemme antaneet tästä selkeitä merkkejä ja asiakkaan vaatimukset täytyy tietysti ottaa huomioon. Sitten oli ihan hyvä se, mitä puhuttiin tästä multimodaalisuudesta. Se on sen mukaista, millaista politiikkaa olemme edistäneet tällä alalla. Ja sitten turvallisuuskysymykset. Tohtori Villiers puhui tietyistä seikoista, jotka ovat hiukan huolestuttavia. En tiedä, pitääkö tämä paikkansa. Ehkä Guido ei ole ihan samaa mieltä kaikista näistä asioista. Mutta meidän täytyy tosiaan kiinnittää huomiota turvallisuuskysymyksiin ja meidän pitää nyt käyttää sitten vähän täsmällisempiä tietoja hyväksemme, kun käsitellään tällaisia kysymyksiä. Mutta kaasuun tietysti liittyy tiettyjä turvallisuusongelmia. Ja tavoitteista ollaan hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, että on tärkeää, että sitä käytetään ja meidän täytyy tähän saada aikaan jonkinlaista joustavuutta vähän lisää. Ja rahoituskysymyksissä meidän täytyy saada aikaan myönteisiä yhdistelmiä, eli julkiset ja kohesiovaroja esimerkiksi käyttää tnt varoja Ja tietysti yksityinen puoli pitää myöskin saada mukaan. Ilman sitä tietenkään näitä investointeja ei pystytä tekemään. Ja lopuksi vielä harmonisoinnista. Mielestäni se on tärkeä tavoite meille, eli meidän pitää antaa mahdollisuus auton käyttäjälle toimia yhdenmukaisilla markkinoilla koko Euroopan alueella, eli meidän täytyy ehdottomasti löytää ratkaisu, jonka avulla voidaan päästä tähän tavoitteeseen. Kiitos. Kiitoksia, herra Fidanza. Muistetaan teitä aikataulusta. mietintöluonnoksen esittely on 16. syyskuuta. Tarkistusten takaraja ensimmäinen lokakuuta. Ja ennakoimme äänestystä kulutusvaliokunnassa 14. marraskuuta. Kiittäisin tästä Panolia, Larosia, Biljana, Aoni ja Martinsia puheenvuoroistaan. Ja paljon kiitoksia ensimmäiselle panille Kristille Jölkille Toliesille. Kiitos osanotosta. Valiokunta aloittaa uudelleen työnsä kello kolme.